Buongiorno a tutti. Hyvää huomenta kaikille. Hyvää huomenta. Aloitetaan valiokunnan kokous. Toivotamme tervetulleeksi uuden neuvoston uuden puheenjohtajan ja maatalousministerin Liettuasta Virgilius Jukna. Hyvä Virgilius, olet nyt ottanut puheenjohtajuuden käsiisi aikana, joka on erittäin tärkeä maat, Euroopan maatalouden kannalta. Kuten tiedät, meillä on ollut hyvin tiiviit neuvottelut YMP-uudistuksesta, yhteisestä maatalouspolitiikasta nyt Irlannin puheenjohtajakaudella. Ja 26. kesäkuuta olemme päässeet poliittiseen yhteisymmärrykseen suurimmasta osasta kysymyksistä, jotka liittyvät neljään neljään YMP-uudistuksen osa-alueeseen. Nyt, hyvä puheenjohtaja, meidän täytyy saada päätökseen Liettuan puheenjohtajakaudella tämä uudistus ja saada nopeasti päätökseen nämä avoinna olevat kysymykset ja toivomme, että näin käy. Eilen keskustelimme täällä koordinaattorien ja esittelijöiden kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa juuri näistä eri asioista, jotka ovat vielä auki ja olemme vakuuttuneita, että teidän johdossanne me pystymme nopeasti saamaan yhteisymmärryksen aikaiseksi myös näistä asioista ja pystymme sitten yhdistämään kaikki nämä osa-alueet poistamaan kaikki sulkeet ja avoimet asiat ja äänestämään maatalousvaliokunnassa sekä sitten täysistunnossa tästä uudistuksesta. Toivotan Virgilius hyvää menestystä puheenjohtajakaudella ei ainoastaan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen osalta, vaan myös muiden tärkeiden asioiden osalta. Eilen Albert Tessin kanssa olemme keskustella muun muassa myös siirtymäsäännöksistä, jotka ovat tärkeitä asioita. Toivon, että myös niiden osalta voimme edetä, kuten muissakin tärkeissä lakiuudistuksissa ja myöskin kasvien ja eläinten suojelussa ne ovat tärkeitä asioita myöskin. Ja odotamme, että Liettuan puheenjohtajakaudella näissä asioissa edetään. Hyvä Virgilius, kiitän etukäteen ja annan puheenvuoron niin, että voit esitellä Liettuan puheenjohtajakauden tavoitteet ja sen jälkeen luonnollisesti annan puheenvuoron poliittisten ryhmien koordinaattoreille ja sitten sen jälkeen kaikille kollegoille, jotka haluavat esittää kysymyksiä uudelle puheenjohtajalle. Hyvä Virgilius, ole hyvä. Taip, ačiū. E, gerbiamas pirmininkė Paolo. Kiitos. Hyvä Paolo, hyvät edustajat, hyvät komission edustajat, hyvät naiset ja herrat. Liettua on ensimmäistä kertaa historiassaan Euroopan unionin puheenjohtajavaltion tehtävässä. Minulle on suuri kunnia liettualaisena puheenjohtajana esitellä teille työohjelmamme valiokunnallani. Minun maalleni on historiallinen haaste johtaa Euroopan unionia, erityisesti nyt kun Kroatia on liittynyt mukaan ja meillä on 28, 28 jäsenvaltiota. Tämä on nyt myös mahdollisuus osoittaa, että pieni maa pystyy ratkaisemaan ongelmia tehokkaasti ja oikein osuvasti. Tämä on myös vastuu, jota pidämme tärkeänä ja johon olemme valmiita vastaamaan. Me pyrimme johtamaan päätöksentekoprosessia rehellisen välittäjän tavoin ja pyrimme varmistamaan, että työ jatkuu Euroopan unionissa ja että otamme mukaan kaikki oleelliset kumppanit. Osa puheenjohtajan haasteista on se, että teemme yhteistyötä kanssanne lainsäädännössä niin, että voimme saada aikaiseksi mahdollisimman hyviä tuloksia kansalaisten osalta tai kansalaisten hyväksi. Minä mielelläni teen jatkossa läheistä yhteistyötä kanssanne, kun jatkamme tätä hyvin työntäyteistä työohjelmaa teidän kanssanne. Aivan ensiksi haluaisin esitä, esitellä teille Liettuan puheenjohtajakauden perus- ja pääprioriteetit. Liettuan puheenjohtajakauden ohjelmassa keskitytään siihen, että voidaan saada aikaiseksi luotettava, kasvava ja avoin Eurooppa. Kyseessä on kattava ohjelma, johon kuuluu rahoitusvakaus, talouskasvu ja työllisyys, erityisesti nuorisotyöllisyys Euroopan unionissa ja myös yhtenäismarkkinat sekä alueelliset turvallisuustavoitteet. Maatalous- ja kalastusneuvoston puheenjohtajana minun tehtäväni on edistää kestäviä ja innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä kehitystoimia maatalous- ja elintarvikealalla ja myös kalastusasioissa Euroopan unionissa. Nyt haluaisin lyhyesti esitellä teille jotkut tärkeimmistä painopistealueistamme maatalousalalla. Aivan ensiksi haluaisin mainita yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen loppuun saattamisen. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, kuinka iloinen olen, että nyt on päästy toimijoiden väliseen sopimukseen YMPn uudistuksen osalta. Tämä onnistui vihdoin pitkien keskustelujen jälkeen. Yli 43 kanta eh, kokousta ja paljon teknisiä kokouksia on pidetty viime kuukausien aikana. Ja tämä on todellakin hyvä esimerkki, joka osoittaa, että kaikki kolme Euroopan toimielintä jotka myös Lissabonin sopimuksen mukaisesti voivat nyt päästä sopimukseen hyvin tärkeistä poliittisista asioista. Nyt haluaisin käyttää tilaisuutta hyväksi ja tässä yhteydessä kiittäisin teitä, hyvä puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijöitä Luis Capula Santosia, Michel Dantania ja Giovanni Lavia sekä muita valiokunnan jäseniä heidän ponnisteluistaan ja tärkeistä panoksistaan, kun tähän sopimukseen pyrittiin. Meillä on yhteinen tavoite saada aikaiseksi kestävä ja tehokas YMP. Tässä vaiheessa haluan myös mainita edeltäni Simon Covenin. Olen ja komission Cholosin. Olen heille kiitollinen ja he ovat tehneet erinomaista työtä, kun pyrittiin sopimukseen valiokuntanne kanssa. Tämä on mahtava lopputulos ja se osoittaa, että paljon voi tehdä, kun poliittista tahtoa löytyy. Näin siis, kun on päästy toimielinten väliseen sopimukseen liittyen YHPn uudistuspakettiin, Liettua puheenjohtajavaltiona haluaa saada tehtyä loppuun kaiken sen työn, mikä liittyy YMPn uudistuksen oikea-aikaiseen täytäntöönpanoon. Ja tältä osin meillä on edessämme hyvinkin hankalaa ja vastuuntäyteistä työtä, mitä pitää tehdä. Hyvät kollegat, voin vakuuttaa, että kaikki se, mistä on päästy sopimukseen viimeisten viikkojen aikana Luxemburgissa, Brysselissä ja Strasbourgissa huomioidaan kunnolla lopullisissa tekstiluonnoksissa. kaudellamme haluamme myös keskittyä ehdotukseen, joka on tarkoitus hyväksyä, joka koskee tarpeellisia tarvittavia siirtymäkauden säännöksiä YMPn uudistuksen osalta. Nämä säännöt liittyvät lähinnä suoriin maksuihin ja maaseutukehitykseen. Kuten tiedätte, näillä ehdotuksilla pyrimme siihen, että pystymme siirtymään sujuvasti nykyistä YMP-säännöistä tällä rahoituskaudella näihin uusiin sääntöihin. Säännöt on hyväksyttävä ja pantava täytäntöön 2014 vuodesta alkaen, joten Liettuan puheenjohtajakaudella me pyrimme sopimukseen, emme ainoastaan neuvoston sisällä, vaan myös toimielinten välisesti. Tämä tehtävä vaatii nyt kiireellisiä toimia ja oikeanlaista lähestymistapaa. Meidän yhteinen haasteemme ja vastuumme on varmistaa, että on selkeät säännöt ja myös rahoitustakeet ja vakuudet tuottajille tällä siirtymäkaudella. Katso nyt Albert Dessin suuntaan. Hän on tämän tärkeän asiakirjan esittelijä. Hyvä kollega, meidän on toimittava yhdessä, nopeasti, koordinoidusti ja sujuvasti. Minä luotan siihen, että teillä on paljon kokemusta, edustaja Des ja puheenjohtaja, minä luotan aivan täysin siihen, että teemme hedelmällistä ja rakentavaa yhteistyötä valiokuntanne kanssa tällä alalla, niin kuin aikaisemminkin on tapahtunut. Ja nyt voisin ehkä siirtyä muihin prioriteetteihin meidän ohjelmassamme. Ensinnäkin eläinten hyvinvointi ja kasviterveyslainsäädännön uudistus. Voin vakuuttaa teille, että Liettua puheenjohtajavaltiona pyrkii yksinkertaistamaan, virtaviivaistamaan ja uudenaikaistamaan EUn lailliset puitteet, mitä tulee eläinten hyvinvointiin ja terveyteen, kasviterveyteen ja eläinten ravitsemiseen ja rehuun. Voin tyytyväisenä ilmoittaa, että 6. toukokuuta tänä vuonna komissio julkaisi viiden ehdotuksen paketin, jolla pyritään, vaan, pyritään varmistamaan se, että terveys- ja turvallisuusstandardit toteutuvat koko maatalous- elintarvikeketjussa. Liettuan puheenjohtajakaudella pyrimme edistymään oleellisella tavalla näissä ehdotuksissa, jotka liittyvät eläinten terveyteen, ehdotuksessa, joka koskee kasviterveysasetusta ja ehdotuksessa, joka koskee kasvin viljelyaineiston tuotantoa ja markkinoille panoa ja myös koskien virallisia tarkastuksia ruoka- ja rehuketjuun liittyen. Asetusehdotukset, jotka koskevat rahoitus hallintopuitteita 2014-2020 elintarvikeketjuasioissa, eh, eläinten terveydessä ja kasviterveysasioissa. Kaikki tämä varmistaa sen, että pystytään sujuvasti eh, antamaan varoja ohjelmille, joita jäsenvaltiot hoitavat. Ja myös jos tulee tauteja puhkea siis. Tämä on yksi asetuksista, joka pitäisi hyväksyä ja jonka pitäisi astua voimaan 2014 alkaen. Tästä syystä me aiomme kiinnittää erityistä huomiota tähän ehdotukseen ja siihen, että pääsemme poliittiseen sopimukseen ennen Liettuan puheenjohtajakannan loppua. Hyvä puheenjohtaja, hyvä valiokunta, esittelijä, edustaja Brun. Minä toivon, että voimme tehdä tehokasta ja rakentavaa yhteistyötä valiokuntanne kanssa myös näihin asioihin liittyen. Voin vakuuttaa teille, että jos huomioimme Euroopan komission ehdotukset, Liettua on myös valmis aloittamaan neuvottelut ja edistymään seuraavilla aloilla. Kyseessä on eläinlääkinnällinen lääketiede, lääkereho, hygieniapaketti, jalostuslainsäädännön uudistaminen ja eläinten kloonaus elintarviketuotantoa varten. Ja nyt mainitsisin joitain muita aloitteita, ensinnäkin liittyen elintarvike- ja ruokatuotteiden viennin edistäminen, kun tunnemme komission suunnitelmat, olemme valmiita aloittamaan keskustelut, jotka liittyvät eh, tiedonantotoimia ja markkinointitoimia elintarvike- maataloustuotteisiin liittyen. Olemme valmiita pääsemään asiassa myös tärkeällä tavalla eteenpäin. Sitten hedelmä- ja kasvin tuotantoala on myönnettävä, että hedelmä- ja kasvituotanto on hyvin tärkeällä sijalla kaiken kaikkiaan maataloustuotannossa. Kun jatkamme tuottajajärjestöjen roolin vahvistamista elintarvikeketjussa, aiomme keskittyä hedelmän ja kasvintuotantoon syksyllä ja tarkoitus on edistyä lainsäädäntöpaketin osalta, joka tätä asiaa koskee. Ja sitten ehdotus asetukseksi Euroopan parlamentilta ja neuvostolta, jolla uudistetaan EUn hedelmä- ja kasvisalan sääntöjä. Se tulee kattamaan YMJ-toimenpiteiden täytäntöönpanon tällä alalla liittyen tuottajajärjestöihin, niihin, niiden operatiiveihin operatiivisiin varoihin ja ohjelmiin. Ja sitten metsähoito. Liiton puheenjohtaja kaudella tarkoitus on ottaa kunnolla huomioon se, että voidaan koordinoidusti panna täytäntöön kestävän metsänhoidon periaatteet jäsenvaltioissa. Aiomme ehdottaa neuvostolle päätelmien hyväksymistä koskien uutta EUn metsästrategiaa. Kyseessä on EU-tasoinen metsänhoitoväline ja se lähtee liikkeelle subsidiariteettiperiaatteesta ja kansallisen toimivallan kunnioituksesta niin, että huomioidaan erityisesti ilmastonmuutos ja uudistuvat energian lähteasiat. Ja sitten jos puhumme lainsäädännön Lissabonin sopimuksen mukaisiksi saattamisesta. Me olemme päättäväisesti niillä linjoilla, että teemme yhteistyötä kanssanne, jotta voidaan saada elintarvike- ja maatalouslainsäädäntö Lissabonin sopimuksen mukaiseksi. Tästä voin ilolla mainita esimerkin sen, että kesäkuun lopulla – annettiin vihreää valoa asiakirjan loppuun käsittelylle, joka liittyi Omnibus-kauppaneuvotteluihin. Ja jo syyskuussa tarkoitus on aloittaa kolmikanta keskustelut kollegoinne kanssa kansallisen talouden valiokunnasta. Hyvä puheenjohtaja, arvon edustajat. Tämä oli lyhyt katsaus Liettuan puheenjohtajakauden avain prioriteetteihin maatalousalalla. Kuten voitte nähdä, tarkoitus on puuttua aika moneen keskeiseen ja arkaluontoisen asiaan seuraavien kuukausien aikana. Paljon työtä on edessämme, joten haluamme tehdä läheistä, aktiivista ja tehokasta yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa ja teidän valiokuntanne kanssa, jotta näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Olen oikein iloinen siksi, että edeltäni ja minä olemme jo voineet luoda hyvän perustan yhteistyölle Euroopan parlamentin kanssa sekä kahdenvälisessä kokouksessa kanssanne, hyvä Paolo, ja myös muiden valikunnan jäsenen kanssa. Ja nyt odotan ilolla yhteistyötä tulevaisuudessa. Kiitos paljon tarkkavaisuudestanne ja puheenjohtaja. Olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mitä te tai valikunnan jäsenet haluavat ehkä esittää liittyen Liettuan puheenjohtajakauden ohjelmaan. Kiitos. Bene, grazie, grazie. Kiitoksia. Hyvä Virgilius Tämä on erittäin tiivis ohjelma puheenjohtajakaudelle, joten aloitamme nyt heti keskustelun, kuten yleensäkin aloitamme ryhmien koordinaattoreista ja sen jälkeen esittelijät ja varjoesittelijät saavat puheenvuoron ja sitten puhe, puheenvuorot puheenvuoron voivat käyttää kaikki halukkaat. Ensiksi Albert Dess, ole hyvä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 novo presidente do Conselho Agrícola. Queria felicitá-lo e ao seu país pela assunção da presidência na União. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi tänne uuden puheenjohtajan. Unionissa ei ole pieniä maita ja suuria maita, vaan kaikki ovat jäsenvaltioita ja kaikilla on yhtäläiset oikeudet ja yhtäläinen arvo. Olen aivan varma, että Liettuan puheenjohtajakaudesta tulee erinomainen minun poliittinen ryhmäni aikoo omalta osaltaan varmistaa, että näin käy. Minä voin tietysti aivan täysin yhtyä hänen ohjelmaansa ja tämä esittää sitä lainsäädäntötyötä, mitä ollaan tekemässä ja kaikkea me tehdä voitavamme varmistaaksemme, että toisella vuoli vuosi puoliskolla, kun puheenjohtajakausi on aina vähän lyhyempi, päästään läpi kaikki nämä asiat, jotka esititte. Minä haluaisin nyt puhua suorien tukien ja maaseutukehityksen asian esittelijänä, sillä näiden asetusten osalta on vielä päättämättä olevia asioita. Hyvä ministeri, varmasti muistatte, että parlamentin kanta on tässä hyvin selkeä. Me emme aio antaa periksi omasta vallastamme. Meillä oli erimielisyyksiä Irlannin kanssa puheenjohtajavaltiona näistä toimivaltuuksista. Irlanti sanoi, että on tiettyjä asioita ei voida meidän tasollamme käsitellä ja ne pitää käsitellä ainoastaan Euroopan neuvoston tasolla. No nämä asiat ovat nyt palanneet meidän tasollemme, niin kuin me olemme aina sanoneet ja tätä pyytäneet. Ja nämä aiheet ovat tärkeitä. Tässä on viisi vielä avoinna olevaa asiaa. Ja näiltä osin meillä on selkeästi yhteiset valtuudet käsitellä niitä. Ja siksi haluaisin kysyä, kuinka paljon liikkumavaraa teillä on neuvotteluissa? Vielä viime, muutama päivä sitten, ei ainoastaan ministeri, vaan koko neuvosto oli sitä mieltä, ja tehän olitte myös siellä mukana neuvostossa, että asiat olivat eri lailla. Ja nyt tämä kanta neuvostossa on muuttunut, koska jos yhä oltaisiin sitä mieltä, että pääministerit joutuvat eh, näistä asioista päättämään ja mandaattia ei saada, ja tällöin olisi hyvin vaikea neuvotella. Siksi nyt haluaisin kysyä teiltä, kuinka paljon liikkumavaraa teillä on neuvotteluihin. Meillä on olemassa mandaatti, ja olemme tietysti valmiita joustoon päästäksemme sopimukseen, sillä on Euroopan intressien mukaista saada nämä neuvottelut loppuun mahdollisimman nopeasti, mutta että tämä toteutuisi, tarvitaan joustavuutta ja liikkuma, liikkumista molemmilta puolilta. Ja tähän asti neuvosto ei ole antanut ollenkaan periksi näissä asioissa. En nyt tietysti pyydä, että ministeri tässä jo ennakoisista sopimusta, joka, jota ollaan esittämässä, sillä syyskuussa me aiomme panna pöydälle oman kompromissiesityksemme, jota haluamme sitten verrata teidän syyskuun esitykseen. Mutta se, mitä haluaisin nyt kuulla teiltä, on kuinka paljon neuvotteluvaraa teillä on, jos ollenkaan. Tämä olisi nyt hyvin tärkeää tietää tässä vaiheessa. Kiitos. Luis. Kiitoksia, Luis. George seuraavaksi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 tervetulleeksi vieraan tänne tänään ja tervehtiä kaikkia kollegoita. Onnea työhön puheenjohtajakaudella. Teillä on hyvin tärkeät kuusi kuukautta edessänne, tai oikeastaan viisi kuukautta todellisuudessa. Ja työtä on paljon tehtävänä tämän viiden kuukauden aikana. Sanoitte, että haluatte olla toimia rehellisesti, se on tietysti oikein hyvä tavoite ja hyvä lähtökohta, eli eh, täytyy saada kaikki aloitetut työt tehtyä. Olen yrittänyt ihmisille kertoa, mistä YMP-uudistuksessa on kyse, ja siinä on mielestäni paljon vielä tehtävää. Sopimus, jonka teimme kesäkuussa, niin siinä on vielä paljon eh, parannettavaa ja sovittavaa. Ja työ ei ole loppunut siihen sopimukseen ja paljon yksityiskohtia täytyy vielä hioa. Kuten George mainitsi, nämä delegoidut säädökset. Teitä ei varmaan yllätä se, että minä tuen Luisia Georgia ja minä voin sanoa sen ihan suoraan ja haluaisin kysyä, että kuinka paljon joustoa vapautta teillä on sitten toimia näissä neuvotteluissa. No, minä itse varjoesittelijänä, ja monet esittelijät varmaan ovat samaa mieltä siitä, että meille on sanottu, että meillä ei paljon ole neuvotteluvaraa ja joustovaraa meidän täytyy hyväksyä asiat niin kuin ne ovat. Eli paljon on näitä asioita, mistä pitää vielä sopia. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, että saamme sopimuksen aikaiseksi. Toivon, että tartutte kaksin käsin työhön, sillä ja osoitatte joustavuutta, sillä sitä me juuri tarvitsemme. olemme nyt uuden prosessin edessä täällä valiokunnassakin nyt Lissabonin sopimuksen myötä ja meidän täytyy molemmin puolin varmaan osoittaa joustavuutta ja varmasti kaikki voivat ja ovatkin tehneet virheitä ja meidän täytyy oppia virheistämme. Meidän täytyy rakentaa tämän opin varaan ja tehdä yhteistyötä, sillä jos me emme tee yhteistyötä, niin yhteinen maatalouspolitiikka ja jäsenvaltioiden maanviljelijät kärsivät. Toivotetaan onnea työhönne ja puheenjohtajakaudelle. Kiitos. Kiitoksia Jimmy. Martin se sitten Agnew herr minister ich kann ihnen nur äh, alles gute wünschen für die erste präsidentschaft von litauen. für toivotan teille äh, kaikkea äh, parasta. nämä yksityiskohdat jotka tätä toteutuvat sitten jatkossa tämä ministeri on mainittu näistä tuonnempana tapahtuvasta eristyksestä. On todella tärkeää, että nämä yksityiskohdat sitten saadaan äh, todellakin pois päiväjärjestyksestä. Äh, meillähän ei ole mitään tekstejä vielä äh, edessämme ollenkaan. Ja ennen kuin näitä tekstejä ei meillä ole, emme voi myöskään niistä sitten äänestää. Ja tämä, on tätä, tämä yksityiskohtien hiominen on joskus paljon työlämpää kuin näiden suurten linjojen piirtäminen Äh, me olemme edellisellä kierroksella käyneet sisäisiä keskusteluja äh, siitä näistä äh, ekologisista aloista esimerkiksi. Ne on erittäin mm, tärkeää meidän sitten päättää, hyväksymmekö me näitä ehdotuksia vai emme. Se, se, missä alueella voidaan käyttää vaikka torjunta-aineita. Tämä on tärkeää kuitenkin, vaikka pieneltä yksityiskohtaa vaikuttavatkin on niin ikään erittäin tärkeä, kuten edeltäni jo tuossa maininneet, että nämä hakasulkeet saadaan poistetuiksi näistä teksteistä. Ja, ja nämä itse asiassa vielä siellä avoinna olevat kohdat muodostavat koko tämän uudistuksen ytem, ytim, ytimen, eli nämä kaikki tuotantosidonnaiset tuot esimerkiksi parlamentille tärkeällä oleva ulkoinen konvergenssi, jousto, joustovara, maaseudun kehittäminen, maksatusten jakautuminen, nämä ovat uudistuksen ydintä, eivät mitään pikku yksityiskohtia ollenkaan. Emmehän me voi sitten kuitenkaan sellaista hyväksyä, ettei, ettei, ettei tämä etene, kun se on hallitusten välistä sopusta kiinni ei, se, näin, ei tämmöinen mene läpi meille. Näinpä teillä on aika ratkaiseva rooli, rooli tässä, että että saamme nämä asiat sitten seuraavassa kolmikantaneuvottelutilanteessa ensi syyskuussa etenemään. Meillä on niin ikään tärkeää sitten huolehtia tästä ensi vuoden 2014 ylimeno- ja siirtymäprosessista. Albert Edes siihen jo viittasikin. Tässä olemme äärimmäisessä aikapaineessa. Meidän pitäisi kyetä silti saamaan aikaiseksi järkevää lainsäädäntöä vuodelle 2014 näille pitäisi olla poliittisesti sitten kestävällä pohjalla. Se on aika haastavaa niin, että pystymme siirtymään sitten uuteen ohjelmakauteen, eikä sekään ole mikään pieni asia teidän puheenjohtajakaudellinen huolehtia. Kun Ehm, kaiken kaikkiaan siis pakettilla, pakettimme on aika, aika mittava. Siinä on eläinten terveys, kasvien terveys. Ehm, nämä ovat tietysti hyviä asioita, suuria vaatimuksia asettaa sekä teille että meille. Eli, ehm, tässä on koko joukko tärkeitä, tärkeitä asioita, kuten sanottu, missä me olemme sitten myötä kanssa päättäjinä avainroolissa, äh, kun Lissabonin äh, sopimusten jälkeisessä äh, tilanteessa otamme sitten tämän vastuun kantaaksemme, jotta nämä asiat etenevät ja tulevat toteutetuksi. Toivotan teille onnea ja menestystä lähe, lähe, lähikuukausina. Täällä on ehkä olemme Iranin puheenjohtajakaudella kyenneet sitten osoittamaan tässä kolmikantaneuvotteluissa, että me olemme yhteistyökykyisiä ja kykenemme myöskin sitten neuvoston kanssa sopimaan. Ja, ja te, teille on siinä mielessä helppo, helppo jatkaa siitä, mihin Irlanti on jää, jäänyt. Että pääsemme sitten uuden maatalous, yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamiseen käsiksi tosi toimin. Äh, äh, toivottavasti lähikuukausina tuo työ sujuu yhtä letkeästi kuin Iranin puheenjohtajakaudella. Agnew. Kiitos Martin ja Agnew seuraavaksi, sitten Rubiks. Welcome to the bear pit, minister. Uh, I'm not... Tervetuloa tänne, ministeri. En puhu liian pitkään YMPn uudistuksesta, sillä teillä on nyt edessään ihan mahdottomia tehtäviä, kun pitää huomioida niin paljon erilaisia toiveita eri pituus- ja leveysasteilta, erilaisista kulttuureista ja niin poispäin. Mutta tässä on kuitenkin muutama haaste seuraavalle kuudelle kuukaudelle. Eli kaksi asiaa, jotka voisitte pyrkiä todellakin eh, ratkaisemaan ja edistymään niissä. Tiedätte varmasti, että noin 18 viimeisen kuukauden ajan on sellainen tilanne, että häkkikanaloissa eh, ei pitäisi munia tuottaa ollenkaan, mutta kaikki tiedämme, että tällaisia kanaloita yhä vielä on ja siellä eh, munia vielä munitaan. Minä toivon, että tästä päästi eroon niin, että puolistakaton lopulla voitte sanoa, että tällaista enää tapahdu. Ja sitten toinen asia, josta haluaisin puhua, on realiteetit ja asioiden asioita silmin katsominen. Viimeisien vuosien aikana on tullut yhä vaikeammaksi saada käsiinsä sellaisia soijapapuja tai soijajauhoa, joissa ei ole geneettisesti muunnettua tuota taustalla. Yhdysvalloissa tai Pohjois-Amerikassa ja Keski-Amerikassa kaikki haluavat tuottaa nimenomaan tällaisia GMO-soijatuotteita. Mm, on olemassa paljon erilaisia eh, tuotteita, joita voitaisiin tuottaa sellaisilla eläimillä, jotka eivät syö GMO-rehua, mutta ja aina sanotaan, että rehussa ei ole GMOta, mutta jos lähdetään eh, näitä tarkkailemaan, niin on nyt sellainen tilanne, että GMO tuotteet voidaan täysin kääntää satamissa ja siksi tässä hinnat ovat hurjasti kohonneet. 685 punta per tonni jopa on hinta. Ja minä sanoin tuossa vaiheessa, että olisi parempi vain töllottaa tai tappaa kanat ennen kuin lähdetään tuohon hintaan soija papuja ostamaan. Ja nyt onneksi on saatu kuulla, että mitä tahansa soijaa voidaan kuitenkin käyttää. Ja tämä tarkoittaa nyt sitä, että lähes kaikki soija papu, mitä tuotetaan, syötetään kanoille, on tuontia. Ja silti Euroopassa on kuitenkin sellaisia maita, joissa näitä soijapapuja voitaisiin tuottaa, esimerkiksi Romanissa ja Bulgariassa, ja niitä voitaisiin täällä markkinoida. Yhdistyneessä kuningaskunnassa me emme avata ovet näiden maiden asukkaille ensimmäinen tammikuuta ja todennäköisesti puolitoista miljoonaa ihmistä on tulossa. Minusta olisi paljon parempi, että sen sijaan, että puolitoista miljoonaa ihmistä tulisi näistä maista, tulisi puolitoista miljoonaa soijapapua näistä maista. Teidän pitäisi auttaa, antaa heidän viljellä GMO soijapapuja niin, että ne voidaan viedä sieltä sen sijaan, että niitä pitäisi tuoda meren takaa. Ja tämä myös vaikuttaisi siihen, että saataisiin lisää hyvinvointia näihin maihin ja voitaisiin päästä eroon näin myös häkkikanaloista ja siirtyä erilaisiin järjestelyihin. Kiitos. Rubiks, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä tulin vähän myöhään, koska liikennevaliokunnassa oli äänestys ja olen todella pahoillani, että en päässyt kuulemaan kaikkea sitä, mitä herra ministeri sanoi. Me olemme naapureita, emme ainoastaan eh, kartalla, vaan myös aivan oikeasti, sillä minä olen Latviasta. Minä luotan kovasti puheenjohtaja kauteenne, hyvä ministeri, sillä Liettua on jo neuvostokaudella ollut sellainen maa, jossa maataloustuotanto on ollut pitkälle kehittynyttä. Jos te huomioitte oman kokemuksenne ja muiden Euroopan maiden kokemuksen, niin aivan varmasti me pääsemme asioissa eteenpäin. Yli kolmen vuoden ajan me olemme valmistelleet YMP-uudistusta. Meillä on ollut suunnitelmia siitä, miten näemme sitä valvoa 2020 vuoteen asti. Asiasta on paljon puhuttu. Ja olen sitä mieltä, että voimme olla esittelijöiden kannalla ja haluamme kiittää heitä myös kaikista työstä, mitä tällä alalla on tehty, vaikka suorat tuet ja suorat maksut meillä ovat alhaisemmat kuin muissa maissa. Tämä on todella harmillista. Latvia aikoo läheltä seurata Liettuan kautta Me olemme, aiomme ottaa opiksi siitä, mitä, miten teidän kaudellanne toimitaan ja ehkä täydennämme niitä asioita, mitä teette ehdin loppuun viemään pyrimme itse sitten hoitamaan nämä tehtävät. Meille on tullut tieto, että 7 prosenttia rahoituksesta ei tule oikealla tavalla käytetyksi. Nyt olisi varmistettava se, että voitaisiin kaikkia rahoitusta valvoa. Teillä on tästä kokemusta ja teidän pitäisi valvoa sitä, miten koko rahoitusta käytetään. Näin voidaan välttyä siltä, että tällainen tuhlaus jatkuisi. Minä toivotan teille paljon onnea ja menestystä ja ehkä meidän kokemuksistamme voi olla teille myös hyötyä. Paljon onnea. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro esittelijälle Giovanni Lavia ja Michelle Antenna, jos hän haluaa puheenvuoron, ja sitten jatketaan McGinnis ja niin edelleen. Kiitos puheenjohtaja. Myös minäkin haluan ilmaista arvostukseni neuvoston puheenjohtajan ohjelmalle tälle seuraavalle kaudelle esittelijän ominaisuudessa voin tietysti vain painottaa sitä, kuinka tärkeää on edetä nyt kun meillä on poliittinen sopimus yhteisestä tai monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin on tarpeen sopia siis näistä auki olevista asioista. Monivuotiseen rahoituskehykseen liittyy kaksi asiaa. Toinen on se, että täytyy ähm, varautua kriisin varalta. Ja tähän liittyy monia äh, ominaisuuksia. Talousarvion kakkosotsakkeen alla se tarkoittaa, tarkoittaa rahoituksen äh, lisäämistä ja sitten sitä, että suorien tukien määrää leikataan. Tämä aihe nyt edessämme on tietysti sellainen, että sitä täytyy vielä analysoida tarkemmin ja sitä täytyy käsitellä neuvostossa tästä aiheesta. Mikä on siis puheenjohtajan, neuvoston puheenjohtajan kanta tästä asiasta ja kuinka aiotte edetä tässä asiassa? Parlamentin kanta on aina ollut aika kriittinen. Me olemme halunneet, että että tämä asia ei olisi otsakkeen kaksi alla, vaan se olisi ADOC-rahoituksen alaisuudessa. No toinen asia, joka kiinnostaa jäsenvaltioita, ja se koskee maaseudun kehitysohjelmien ohjelmia. Emme ole vielä käsitelleet tätä asiaa niin tarkkaan. Parlamentissa on joitakin uudistuksia hyväksytty, ne ovat linjassa jäsenvaltioiden toiveiden kanssa ja se, että hän haluavat, että ennakointi paranisi ja ohjelmien ennakointi helpottuisi. Mikä on teidän alustava arvionne nyt tässä asiassa? Puhe, aikaisemminhan nämä kiintiöt oli laskettu tasolle, jotka olivat siis erittäin alhaiset Nämä ovat ne kaksi avointa asiaa, joita meidän täytyy käsitellä ja toivon, että näistä asioista puheenjohtaja voisi jo tänään kertoa kantansa. Sitten on vielä yksi asia, joka on erittäin tärkeä ja yhtä tärkeä ja uskon, että tästä täytyy myöskin neuvotella melko nopeasti, sillä tällä on vakavia seurauksia. Ja tämä koskee siirtymäsäännöksiä. Meidän täytyy tämä mietintö saada tai neuvottelu tästä mietinnöstä saada päätökseen mahdollisimman nopeasti, jotta voitaisiin sitten ensi vuoteen lähteä varmuudella, tietäisimme vuoden alusta varmuudella, mitä tapahtuu ensi vuonna jäsenvaltioiden välinen muuttaminen, siis siirtyminen pilarista toiseen ja maaseudun kehittäminen, nämä ovat kaikki asioita, jotka täytyy selvittää, että maaseudun kehittämisohjelmat saataisiin käyntiin. Olemme poliittisesti saaneet sopimuksen asiasta aikaiseksi, mutta mitään tekstiä ei ole vielä valmiina ja hyväksyttynä. Meidän täytyy siis nopeasti näiden asioiden kohdalla toimia, jotta eh, yhteinen maatalouspolitiikka pääsee vuoden 2014 alussa käyntiin asianmukaisesti, jotta voitaisiin sitten ottaa eh, käyttöön kaikki osa-alueet, jotka liittyvät tähän poliittiseen sopimukseen, jonka olemme saaneet aikaiseksi Irlannin puheenjohtajakaudella. Kiitos. Giovanni. Kiitos Giovanni. Nyt Michel Dantin. Merci, monsieur le président. Monsieur le président en exercice. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, olemme kuunnelleet huolellisesti mm, luonnehdintaanne tulevan puolivuotiskauden ohjelmastanne, mutta Eh, toki, toki eh, osa eh, ajasta kuluu myöskin sitten YMP-paketin täydentämiseen, loppuun saattamiseen. Tässä on aika paljon vielä tehtävää, vaikka olemme saaneet poliittisen yhteisymmärryksen asiasta. Tekstejä pitää vielä hioa varsin runsaastikin. Mutta en minä nyt siihen halunnut sen kummemmin palata, vaan halusin palata tähän Äh, yhdenmukaistamiseen. 26. päivä kesäkuuta parlamentti äh, sai tähän tällaisen feta compli äh, tilanteen etensä artiklan 30, 43, perussopimuksen artiklan 43 mukaisesti. Eli ministerineuvosto ei sa, sallinut parlamentin tarttua tiettyihin työkaluihin, mitä tulee maatalouspolitiikan hallintaan vallankin kriisiaikoina. Minä parlamentin nimissä totesin, että, että kaikkein, kaikkein tärkeintä tässä oli kuitenkin viljelijöiden edun ajaminen ja valvominen. Sen vuoksi haluaisimme mahdollisimman nopeasti tietää, mikä äh, tämän asian äh, lähitulevaisuus äh, on, miltä se näyttää. Neuvostolla on hyvä, hyvä tietää, miten turhautunut parlamentti oli näiden neuvottelujen päättymisen jälkeen. Varmaankin puhun tässä jokaisen suulla todetessani, että, että tämän artiklan 43.3 kohdan tulkinta ei voi jäädä lopulliseksi. Jos neuvosto jatkuvasti haluaa tulkita asioita näin, meidän täytyy sitten tehdä ryhtyä vastatoimiin. Me saamme kyllä viivytettyä asioita hyvinkin pitkään halutessamme. Tarvitsemme kuitenkin molemminpuolista luottamusta ja tämä molemminpuolinen luottamus edellyttää sitä, että meidän pitää tulkita sopimustekstiä myöskin yhdenmukaisesti ja eh, ajatellen juuri näitä yhdenmukaistamiskysymyksiä molemmin puolin ne merkitsevät sitä, että johtoon tässä on vastuu. Bene, grazie Michel. Continuiamo con... Eh, Kiitos Michel. Sitten McGuinness seuraavaksi. Thank you, Chairman, and um, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri siitä, että tulitte tänne paikalle kertomaan meille asioista. Ja minä todellakin haluaisin toivottaa teille kaikkia hyvää. Giovanni Lavia tässä teki selväksi sen, että me olemme nyt päässeet poliittiseen yksimielisyyteen yhteistä maatalouspolitiikasta, mutta nyt tarvitsemme käytännön täytäntöönpanoa. Ja teidän puheenjohtaja kautenne tulee olemaan todella keskeisellä sijalla, kun pyritään varmistamaan se, että tämä todella saadaan täytäntöön pantua niin, että viljelijät tämän voivat ymmärtää. Tässä on paljon töitä edessä. Syyskuu on tärkeä kuukausi ja muut kollegat ovat tässä jo esittäneet teille suuren haasteen, joka pitää viedä valtioiden ja eh, johdolle. Mutta tässä on nyt valiokunnan toiveita ja toisaalta valtionpäämiesten johdon halu käsitellä maatalousasioita ja monivuotisia rahoituskehyksiä ja antaa tietty vakuutus ja rauha tälle alalle. Eli teillä on tässä kovin suuri tehtävä, kun näistä asioista pyritte neuvottelemaan ja toivotan teille kaikkea hyvää tähän liittyen. Olisi hyvä tietää, miten ajattelette vaikka vaihe on aika varhainen, mutta mitä mieltä olette tästä koko prosessista ja sen etenemisestä? Minä olen sitä mieltä, että herra Dessin mietintä varten nämä asiat on ratkaistava ja meidän on tässä toimittava nopeasti. Ei voi jättää asioita joulukuulle ja ehkä voisitte kertoa, miten teidän mielestänne aikataulu sujuu. Minun mielestäni syyskuussa jo pitäisi löytää asioihin ratkaisu. Tämä ehkä ole realistista, mutta voisitte ehkä kertoa siitä, miten tämä mielestäni voisi onnistua. Ja sitten vielä loppukommentti. Olemme tietoisia siitä, mikä YMP-tilanne on. Viljelijät saavat vähemmän tukea EUlta ja meidän pitäisi katsoa, miten markkinat toimivat. Onko teillä mitään ajatuksia liittyen siihen, mitä komissio tekee korkean tason foorumin osalta ja sitten oikeudenmukaisuuteen liittyen tässä enteroikeketjussa puheenjohtajakaudella? Niin ehkä voitte puuttua näihin asioihin, mutta kuitenkin onnea menestystä teille. E Kiitoksia. Elisabeth seuraavaksi. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und äh, auch meiner... Kiitoksia paljon, puheenjohtaja omaltakin puolelta, omalta puolestani haluan mm, kiittää teitä, että tulitte tänne. Ja toivon tietenkin onnea menestystä puheenjohtajakaudellinen. Ja kiinnitin huomiota tässä toimintaohjelman painopisteisiin minulle on tärkeää, kuten muutkin puhujat ovat todenneet todenneet äh, olennaisen tärkeää se, että miten me ähm, lähikuukausina saamme sitten sovituksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen ja millä tavalla siinä voitaisiin edistystä. Siellä on paljon avoimia kohtia vielä. Ja meillekin äh, oli aika äh, suuri pettymys, että Irlannin puheenjohtajakaudella saatu sitten kuitenkaan käynnissä yksi mitään konkreettisia neuvotteluja Eh, vaikka parlamentilla on oma eh, neuvotteluvaltuutensa ollut kunnossa jo kauan, haluaisin eh, kiinnittää huomiota niihin avoimiin kohtiin, joita esimerkiksi maaseudun kehittämisen sektorilla on edelleen auki. Tässä meillä on er-, erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti on mukana päätöksiä tekemässä näissä asioista ja että me, me käytämme sitten painavasti ääntämme näitä neuvotteluvaltuuksemme puitteissa. Meillähän on tässä painopisteenä tämä yhteisrahoituksen selkeyttäminen ja myöskin sitten keskisuurten tilojen tulevaisuuden turvaaminen ja samoin myöskin sitten maaseudun kehittämisen tulevaisuus turvata, kuten Kavol Santos äsken totesi. Heillä, me, meillä on hyviä ehdotuksia takataskussa ja toivottavasti nämä sitten ää, otetaankin konkreettisesti puheenjohtajakaudella huomioon. Nämä siirtymäkauden säännökset ovat meistä aivan erityisen tärkeitä. Meidän pitää tehdä siinä ahkerasti yhteistyötä, jotta sitten viljelijät pystyvät suunnittelemaan tulevaisuuttaan paremmin, paremmin eteenpäin. Samoin myöskin investointivaatimukset, vaatimusten osalta ratkaisu on saatava nopeasti aikaiseksi, koska tässä on, äh, ettei sitten nämä investointituet jämähdä äh, maksamattomiksi monen vuoden ajalle. Meidän pitää äh, nopeasti pyrkiä löytämään ratkaisu tähänkin ongelmaan. Ja ajat ovat tietysti mielenkiintoiset ja jännittävät ja toivotan teille onnea menestystä tavoitteen äh, saavuttamiseksi ja kaikkia hyvää koko puheenjohtajakaudelle muutenkin. Presidente Paulson ja e poi... Kiitoksia varapuheenjohtaja Paulson. Seuraavaksi Sten Tackar ordförande och... Kiitos äh, äh, puheenjohtaja lausun Liettuan lämpimästi terve, tervetulleeksi puheenjohtaja nujaa pitämään. On se maa sitten iso tai pieni, sillä ei ole mitään merkitystä, koska kysehän on koko Euroopan yhteisyydestä ja yhtenäisyydestä ja siihen sisältyvistä välttämättömyyksistä. On itsestään selvää, että että maalle on tärkeää äh, pyrkiä nyt sitten saamaan tämä yhteinen, yhteinen maatalouspolitiikka ja sen uudistus sitten valmiiksi ja käytäntöön ja pyrkiä, pystyä hiomaan myöskin nämä tiukat yksityiskohdat kaikille tyydyttävään kuntoon. Kyse on paitsi Lissabonin sopimuksen Suomesta lisävaltuuksista parlamentille myöskin tällaista etnisestä maatalouspolitiikasta. Minä olen esittelenä eläinten turvallisuutta käsittelevissä kysymyksissä, ja, ja tämä onkin yksi suurimmista avoinna olevi, tai yksi, yksi tär, tär, tärkeimmistä mm, elintarvikeketjun turvallisuuden varmistavista seikoista koko paketissa. Me, me olemme työstäneet monipuolisen asiakirjan, joka ei tietysti ollut poliittisesti niin tulen arka kuin monet muut mutta noin, äh, äh, noin tieteellisesti ja äh, oikeudellisesti aika monimutkainen, hyvinkin monimutkainen asiakirja kokonaisuus. Haluaisin tietää, mitä Liettua puheenjohtajana on, on miettinyt sen varalle. Voisimmeko kenties käynnistää yhteistyön, yhteistyön epävirallisella tasolla jo varhaisessa, hyvin varhaisessa vaiheessa itse asiassa? niin että, me sitten, niin että sitten ei näistä yksityiskohdista tarvitsisi vääntää loppumetreillä kättä. Koska tässähän on taustalla aika tiukat tieteelliset faktat. Ja tietysti to, jo toki poliittisiakin yks, yksityiskohtia tähän piilee, tässä piilee pari esimerkkiä vain. Ensinnäkin kriisien Euroopassa me, me, meidän on pakko kehittää sisämarkkinoitamme. Ja, ja totta kai sisämarkkinoilla on suuri, suuri merkitys eläinten, elävien eläinten kannalta, mutta aivan erityisesti ne ovat tärkeät eläinperäisten tuotteiden markkinakanavana. Miten me saisimme lisää avoimuutta, lisää vapautta tuotteiden ja eläinten liikkumiselle, mutta ei sairauksen ja tautien. Tämä on, on varmaan kiistanalainen seikka. Ja sitten toinen seikka on se, että jos me haluamme estää tällainen suu- ja sorkatautitapaisten, sikainfluenssan kaltaisten ää, ää, epidemiumin leviäminen, meidän pitää ää, ää, Äh, laatia järjestelmä, jossa e, viljelijä, joka, heti, joka havaitsee jotain olevan pielessä, niin että hän sitten heti voisi toimia. Miten me, miten me voisimme sitten järjestää tilanteen niin, että, että, että ei tämä riski lankea pelkästään viljelijöiden harteille, niin että he tässä menetysten pelossa, taloudellisten menetysten pelossa sitten sulkevat silmänsä näiltä mahdollisilta häiriöiltä. Miten me voisimme tämän tilanteen varmistaa? Kiitos. Grazie, Kiitoksia varapuheenjohtaja Polsen ja varapuheenjohtaja Siegerski. Tähän nyt seuraavaksi. No, mitä olen kuullut nyt tänään ja mitä kuulin eilen, niin voimme nähdä, että vaikka kompromissi on saatu aikaiseksi, paljon työtä on vielä edessä. Paljon työtä on tehtävänä ja puheenjohtajan Liettuan edessä on siis paljon töitä tässä puheenjohtajakaudella. kaudella. No, tuntuu siltä, että kesäkuussa saatiin sopimus aikaiseksi, mutta kaikki työt eivät siihen päättyneet. Nyt täytyy sitten viimeistellä yksityiskohdat. Ja meidän pitäisi pyytää jäsen Des kutsua Liettuaan kylään. Ja ehkä joitain muita jäseniä. No, tämä nyt oli vain pieni vitsi. Ja mainitsitte esityksessänne yhden asian, tai monia asioita, mutta mielestäni yksi asia sieltä puuttui ja se liittyy maatalouteen ja Yhdysvaltain suhteisiimme. Ne, jotka käsittelevät kauppa-asioita, eh, näitä asioitahan käsittelee ihan oman komission jäsen, mutta nämä ovat myös meille tärkeitä asioita, sillä maataloushan usein häviää kun ollaan kauppaneuvotteluissa ja maatalousala usein kärsii, kun neuvotellaan erityisesti Yhdysvaltain kanssa kauppasuhteista. Ja minä toivon, että teidän lähestymistapaanne olisi enemmän yhteisöllinen niin, että olisi suhtautuisitte tai neuvosto suhtautuisi ymmärtäväisemmin parlamentin kantaan ja minun mielestäni teidän pitäisi myös ottaa meidän kantamme huomioon – laajemmin Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Onnea. Kiitos. Sitten seuraava puhe. Também eu junto a minha voz dos meus colegas. Eh, Kiitos oikein paljon. Minäkin haluaisin kollegoiden lailla kiittää teitä siitä, että tulitte paikalle, hyvä ministeri. Tervetuloa ja toivotan teille paljon iloa tähän työhön, joka teitä odottaa. varmasti kollegoitani kuultuanne voitte ymmärtää, kuinka paljon töitä on edessä ja kuinka paljon odotuksia on. On sellaisia asioita, joiden osalta on jouduttu odottamaan tähän asti. Ja toivottavasti kaikki lähtee taas liikkeelle niin, että saamme uuden YMPn mahdollisimman nopeasti liittyen näihin eri esille otettuihin aiheisiin. Yksi asia kiinnostaa erityisesti minua, ja sitä ei ole vielä mainittu, oli kyseessä on siis maitotuotanto, maitoala. Minun mielestäni YMP-uudistuksessa maitoala on se, jota on kaltoin kohdeltu, sillä neuvosto ei halunnut muuttaa yhtään mitään maidon YMJissä tekosyynä oli se, että asia oli hoidettu jo maitopaketissa ja toisaalta, että se hoidetaan vielä jatkossa. Eli tässä samalla katsottiin taaksepäin ja myös eteenpäin. Ja tämä nyt tarkoittaa sitä, että yömien osalta meillä ei ole mitään maitoa koskevaa. Jopa jotkut parlamentin esitykset ovat tältä osin hävinneet. Ja nyt meillä on mietintö, joka koskee maitotuotantoa ja sitä, kuinka tärkeää tämä on tietyillä alueilla, erityisesti vuoristoalueilla ja erityisen syrjäisillä alueilla. Tämä on todellakin tärkeä ala ja se on itse asiassa jäänyt täysin neuvottelun ulkopuolella neuvostossa. Mitä nyt Liettua aikoo puheenjohtajavaltiona tehdä tämän asian eteen? Tämä on hyvin tärkeä osa maataloutta. Se koskee kaikkia jäsenvaltioita, jos tässä on nyt aina suhdanne kriisejä, niin meidän on kaikkien sitä tarkasteltavaa, kun haluamme maataloutta puolustaa. Eli kaikkea hyvää teille. Kiitoksia. Saimme nyt keskustelukierroksen päätökseen. Hyvä Virgilius, nyt sinulla on mahdollisuus vastata. Meillä on vielä ihan hyvin aikaa vastauksillesi. esille tuli myös meidän parlamenttimme ja valiokuntamme odotuksia sen suhteen, että kuinka tämä uudistus saadaan päätöksen. Tämä on meille erittäin tärkeä asia, periaate, kysymys. Parlamentti ei voi eikä voinut, eikä sitä voitu jättää syrjään neuvotteluista. Eikä varsinkaan nyt, kun vielä viimeistellään uudistuksen viimeisiä palasia neuvostossa nämä asiat ovat jääneet vielä kesken. Nyt meillä on kuitenkin kaikki olosuhteet sille, että me pystymme saamaan asiat päätökseen teidän puheenjohtajakaudellanne, että voimme sitten nämä sulkeet poistaa ja päättää uudistusprosessin, jotta sitten Eurooppa – saisi odottamansa uudistuksen. Meidän täytyy antaa maanviljelijöillemme vastauksia ja meidän ja varmuutta ja meidän täytyy myös kantaa vastuumme. Vastuu, joka parlamentille on annettu ja Euroopan toimielimille on annettu. Kiitoksia vielä Virgilius, ole hyvä. Kiitos Aluksi kaikki kiitokset onnen toivotuksista. Puheenjohtajakaudellemme olemme kirjanneet kaikki kommenttinne ja kysymyksenne ylös. Ja me varmasti otamme ne huomioon. Haluan kuitenkin painottaa sitä, että päätöstemme onnistuminen riippuu yhteisymmärryksestä ja eh, kes- keskusteluista ja keskinäisestä luottamuksesta ja tätä minä juuri odotan tulevien kuuden kuukauden aikana. Odotan, että välillämme vallitsee keskinäinen luottamus, joka johtaa sitten yhteiseen lopputulokseen niin, että EUn maanviljelijät saavat selkeän kuvan siitä, kuinka politiikka kehittyy tulevina vuosina. Tämä on yhteinen tavoitteemme ja meidän täytyy tehdä töitä käsi kädessä rakentavasti, jotta voimme sen saavuttaa. Nyt haluaisin vastata tärkeimpiin kysymyksiin, jotka esitettiin. Aikaa ei varmaan ole paljon, joten keskityn vain näihin suurimpiin asioihin. Muutenhan meillä tulee olemaan kyllä sitten mahdollisuuksia keskustella näistä asioista myös epävirallisissa tapaamisissa nyt keskityn monivuotisen rahoituskehykseen. Toimielimemme ovat äskettäin saaneet aikaiseksi sopimuksen neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä on saatu päätökseen. Nyt on tullut aika ratkaista kysymykset, jotka liittyvät sitten vielä tähän monivuotisen rahoituskehykseen ja täytäntöönpanoon. Voin kertoa, että me pyrimme selvittämään auki olevat asiat. Tiedän, mikä teidän mandaattinne, neuvottelumandaattinne on ja tiedätte, mikä minun mandaattini on neuvoston puheenjohtajana. Uusin ehdotus, joka neuvottelussa tuli esille, sekin on meille molemmille tuttu. En ole saanut uutta mandaattia vielä, mutta meidän täytyy pyrkiä yhdessä tekemään päätöksiä rakentavasti ja minä uskon, että me voimme näin tehdä. Mitä tulee yhteisen maatalouspolitiikkaan uudistuksen viimeistelyyn, niin edessämme on paljon teknistä työtä. Aluksi täytyy viimeistellä monivuotiseen rahoituskehykseen liittyvät kysymykset. Me pidämme kokouksia asiantuntijoiden kautta kanssa ja me hiomme tekstiä loppuun ja uskon, että rakentavien keskustelujen kautta me onnistumme kaikki ongelmat ratkaisemaan ja maanviljelijät saavat varmuuden tulevalle kaudelle. Nyt haluaisin palata näihin siirtymään aikakauden säännöksiin, siirtymäsäännöksiin, ne ovat erittäin tärkeitä ja on hyväksyttävä mahdollisimman nopeasti jäsen Des ihan oikeutetusti painotti sitä, että molemmat toimielimet ovat tietoisia vastuusta ja aikarajoitteista ja siitä, että näitä säännöksiä tarvitaan mahdollisimman nopeasti niin, että maanviljelijämme tietäisivät, kuinka, miltä tulevaisuus näyttää kahden vuoden, tulevan vuoden aikana ja miten säännöt tulevat muuttumaan, mitä tulee sitten eläinten terveyteen, Tämä on tärkeä asia, olen siitä tietoinen. No sitten eläinten terveysvaatimuksista. Tiedän, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole näitä vaatimuksia ottaneet käyttöön asianmukaisesti vielä. Yhdessä komission jäsen Borgin kanssa me teemme töitä tämän asian eteen niin, että nämä vaatimukset, jotka ovat jo paperilla, pantaisiin täytäntöön käytännössä. Tiedän, että Liettuassa ne on otettu täysimääräisesti täytäntöön ja näin me pyrimme, että tapahtuisi myös muissa jäsenvaltioissa. Ihan lyhyesti vielä geenimanipuloiduista pavuista, sojapavuista. Me tunnemme tämän ongelman, proteiinia koskevan ongelman – ja geenimanipuloidun soijaa, geenimanipuloidun soijaa koskevan ongelman ja niitä käytetään kanan lisäksi myös muissa, tai niitä käyttävät myös muut eläimet. Tärkeintä tässä on varmistaa jäljitettävyys koko ruokaketjussa ja varmistaa kuluttajien asianmukainen tiedottaminen minun kotimaassani tarkiste, siis ähm, toteutamme laajoja tarkistuksia koskee geenimanipuloituja tuotteita ja me pyrimme laatimaan vastuullisen politiikan ja pyrimme vaihtamaan tietoa tässä asiassa muiden tahojen kanssa. On suositeltavaa myöskin etsiä muita vaihtoehtoja proteiinille – muita vaihtoehtoja geenimanipuloidulle soijalle. Tämä on tietysti tiedemaailman haaste. johon he voisivat tarttua eri ohjelmien kautta mahdollisesti. Yksi voisi olla alge. Meillä on uusi väline koskee eh, kriisitilannetta. Se on budjettiin kirjattu. Ja ymmärtääkseni siinä edellytetään budjettikuria, rahoituskuria. Tämä väline on kuitenkin vielä yhteisen tai monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisen alainen. Ja me varmasti voimme tehdä enemmän tämän eteen. Entä tulee sitten eh, Lissabonin sopimuksen säännösten eh, yhdenmukaistaminen tai niin, toi lainsäädännön yhteismukaistaminen eli Lissabonin sopimuksen mukaisesti, niin olemme päässeet tässä ensimmäiseen käsittelyyn. Ja haluan myös mainita, että neuvottelujen aikana Euroopan parlamentin kanssa, kun neuvottelimme siis YMP-uudistuksista, niin olemme päässeet tasapainoon ja saaneet myöskin sopimuksen aikaiseksi koskien Lissabonin sopimusta. No nyt sitten vielä eläinten terveysasetuksesta. Se on tärkeä asia Liettuan puheenjohtajakaudella. Mitä tulee sitten eläinten tartuntatauteihin ja siihen, että luetteloidaan tällaiset taudit, niin nämä ovat teknisten työryhmien vastuulla. Olemme aloittaneet jo keskustelut ehdotuksesta ja olen varma, että näistä asioista keskustellaan aktiivisesti, sillä ne ovat erittäin tärkeitä ja ansaitsevan, ja niistä täytyy saada aikaiseksi sopimus myöskin. vielä eläinten hyvinvoinnista sen verran, että Liettuassa me kiinnitämme tähän asiaan hyvin paljon huomiota. Ja me pyrimme kiinnittämään asianmukaisesti huomiota juuri tähän asiaan koko EU:ssa ja haluamme varmistaa, että siihen kiinnitetään huomiota. Ja me haluamme kannustaa kaikkia jäsenvaltioita ottamaan huomioon myöskin eh, tieteelliset tulokset. 28.8.9. syyskuuta järjestämme konferenssin Liettuassa – se koskee juuri eläinten hyvinvointia ja, ja eläinten syöttöä ja minä aion osallistua itse sinne. Ja minä odotan, tätä, toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tänne konferenssiin myöskin. Vielä muutama sana EUn ja Yhdysvaltain välisistä neuvotteluista – ja niiden ensimmäisestä vaiheesta, joka juuri alkoi Washingtonissa. Nämä neuvottelut ovat erittäin tärkeät ja minä toivon, että ne etenevät sujuvasti, mutta on hyvin vaikea ennustaa tuloksia vielä tässä vaiheessa. Me pyrimme tietysti painottamaan eläinten ja kasvien terveyttä näissä neuvotteluissa, jotta voisimme suojella myös ihmisten terveyttä ja pyrimme samalla tietysti näitä kaupan esteitä poistamaan. Keskitymme yhteiseen keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön periaatteeseen. Mitä tulee sitten maitopakettiin? Meillä on siitä sopimus saatu aikaiseksi. No muut asiat, joista olemme joista keskustelemme sitten Brysselissä 24. syyskuuta korkean tason konferenssissa. Eh, niin siellä keskustella juuri näistä asioista ja varmasti me löydämme ratkaisuja myös näihin kaikkiin ongelmiin siellä. Kiitokset kaikille mielenkiinnosta vielä ja kiitokset kauniista sanoistanne ja onnen toivotuksistanne ja vieraanvaraisuudestanne. Minä toivon, että lähitulevaisuudessa me jatkamme rakentavaa yhteistyötä. Kiitos. Bene, Hyvät kollegat, me kiitämme neuvoston puheenjohtaja Virgilius Juknaa. Edessämme on hyvin tiivis aikakausi ja me toivomme todellakin, että saamme myönteisesti päätökseen teidän puheenjohtajakaudellanne juuri nämä kaikki viimeiset tärkeät asiat, joista vielä täytyy neuvotella, jotta yhteinen maatalouspolitiikan uudistus saadaan päätökseen. Nyt kollegat hieman ää, muutama ilmoitusasia ennen kuin liitymme, ää, siirrymme esityslistaan. Niin meillähän on tulossa kuuleminen kasvin viljelyn tulevaisuudesta, mutta haluaisin vielä muutaman tiedotusasian kertoa. Gerard Kalvsihteerimme tässä jättää meidät, että tämä on hänen viimeinen valiokunnan äh, kokouksensa, sillä syyskuun alusta hän sitten lähtee eläkkeelle, kuten monet teistä tietävätkin. Ja minä halusin nyt meidän kaikkien nimissämme kiittää häntä, kiittää häntä näistä vuosista, yhteisistä vuosista, äh, varsinkin näistä kahdesta viime vuodesta yhdessä. Näiden vuosien aikana olemme tehneet paljon työtä YMP-uudistuksen parissa ja kyllä meidän täytyy tunnustaa, meidän kaikkien täytyy tunnustaa hänen kärsivällisyytensä ja hänen huomionsa. Hän on aina äh, suhtautunut myönteisesti esittelyihin ja koko valiokunnan työhön olemme onnistuneet hyvin etenemään – ja siirtymään yhteispäätösmenettelyyn ja erilaisiin vastuisiin. Ja minä toivon, että me, tai meidän kaikki täytyy antaa hänelle kyllä kiitos, uploadit ja toivottaa oikein paljon onnea ajanjaksolle, joka on ehkä hieman rennompi, töitä ei ole niin paljon, mutta varmasti hän voi sitten nauttia ajasta perheen parissa. Kiitokset. Eh Adesso ha chiesto, Albert Dess la parola. Albert Dess, pyysi puheenvuoroa. vielen dank, Herr Kiitoksia, puheenjohtaja. EPPn äh, äh, ryhmän mm, nimissä haluaisin äh, e, kiittää Kalttia Kalbia monivuotisesta yhteistyöstä. Minulla on pieni äh, tuliainen äh, kotiseudultani äh, Bayernista. Tässä on omistuskirjoitus e ppn Agri-ryhmän nimissä. Kiintän vuosia kestäneestä lämpimästä yhteistyöstä. Ja olen aina ihaillut teidän rauhallista ja asiallista esiintymistapaanne ja toivon teille kaikkea hyvää, hyvää terveyttä ja onnea ja menestystä ja tulevaisuudessa toivottavasti aika kuluu mukavasti tämän e, kirjan parissa kiitollisuudessa Albert Des Agri edustaja ryhmässä. Grazie. Grazie. Eh, Luisa... Kiitoksia. Luis on pyytänyt vielä puheenvuoroa. Ole hyvä. Eh, Kiitos, Paolo. Minäkin tietyllä liikutuksella haluaisin jättää jäähyväiset herra Kalpille, eli jäähyväiset ja taas sitten näkemisiin, sillä olen suurin osan vuosikymmenestä kanssasi työskennellyt. Haluaisin ryhmäni ja omasta puolestani kiittää sinua mm, antamuksesta työstäni Työstäsi olet työskennellyt niin kuin pitääkin, eli... Eh, tor- Hyvä. Anteeksi. Hyvät kollegat, eh, kerron siis, että syyskuun alusta sihteeri siis vaihtuu ja virallinen nimitys vielä tapahtuu sitten, eli uusi pääsihteeri nimitetään virallisesti. Thank you. Uh... Kiitoksia. Uh, Liberaaliryhmän uh, nimissä haluaisin minäkin sitten yhtyä näihin uh, lämpimiin kiitoksiin ja kiitokset siitä, että olet sietänyt meitä tämän parin vuoden aikana. Tämä uudistusreformi on ollut valtava haaste ja valtava tehtävä sihteeristölle, että ähm, johdatellut meidät tämän äh, yhteispäätösmenettelyprosessin karikoiden halki äh, ilman haaksirikkoa. Haluan äh, kiittää sinua kaikesta avusta ja yhteistyöstä kanssamme tämän vaikean ajan aikana. Kiitos George ja Martin haluaa myös sanoa muutaman sanan. Niin, hyvä Gert. Meillä on tässä neljän vuoden ajan ollut tilaisuus tehdä yhteistyötä Äh, kanssasi. E, no, toivottavasti tämä on myöskin antoisa aikaa sinulle. Äh, jos ajatellaan, meillä 7000 muutosehdotusta äh, tehneet parlamentissa, olet kaikki hallinnoinut hienosti ja sujuvasti ja olet kyennyt saamaan saamaan yhteistyön sujumaan ja saanut tämän laivan onnistusti satamaan. Siinä olet onnistunut loistavasti minun täytyy, täytyy sinut varmaan äh, vielä noutaa sinut tuonne vuoristoon rentautumaan jossain vaiheessa. Tuota, toivon, että äh, äh, sinulla on mukavat eläkepäivät ja toivottavasti tulet sitten vielä tänne Brysseliin jossain vaiheessa kylään. kylään. Meillä on aika paljon yhteisiä muistoja toivottavasti Toivottavasti et sinä et jää meitä, ehkä varmaan jää meitä niin paljon kaipaamaan kuin me jäämme sinua kaipaamaan. Martin Jim. Kiitos Martin ja Jim. Kiitos puheenjohtaja. No minulla on surullinen päivä nyt, kun kerran on päättänyt lähteä ja minä tietysti yhdyn aikaisempien puhujien sanoihin ja toivon oikein mukavaa eläkeikää. Toivottavasti me emme nyt ajaneet sinua varhaiselle eläkkeelle tämän UMP-uudistuksen kanssa. Tämä oli aika tiukka paketti. Olen tehnyt kanssasi yhteistyötä, en edes muista kuinka pitkään. Aika pitkään olemme tehneet yhdessä töitä ja asia, jonka muistan eniten ja näen, että siellä takarvissa Maria myöskin on tullut tänne kuuntelemaan meitä, niin muistamme varmasti tämän matkan Brasiliaan ja voin kertoa, että Mariet ja Luis olivat myöskin mukana. Voin kertoa, että tämä valiokunta on siis eh, kärsinyt vaikeita aikoja. Esimerkiksi täällä Brasiliassa käydessämme se oli tiukka matka ja tiukka asia. Ja ne, kuten se ei ollut mitään piknikkiä todellakaan ja täytyy sanoa Gerhard, että muistan aina, nämä myöhäiset illat. Me emme koskaan pysyneet aikataulussa, kokoukset jatkuivat myöhään. Kaiken rennoin kokous oli varmasti se, kun vietimme iltaa Brasilian naudantuottajien kanssa – Minulla on kauneita hienoja muistoja yhteistyöstämme ja olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Haluan kiittää kaikesta työstä ja sinut kyllä siitä tullaan muistamaan. Kiitos. Bene, kollegi, un minuto. Hyvät kollegat, nyt muutama minuutti, minuutin tauko niin, että voimme eh, hyvästellä eh, liettualaisen ministerin ja sitten jatkamme kuulemisen parissa. Kiitos. Bene, colleghi, possiamo iniziare. Hyvät kollegat, nyt voimme aloittaa. Olemme nyt viimeisessä kohdassa esityslistalla. Kuulemistilaisuus Euroopan kasvinviljelyalan tulevaisuudesta ja kasvustrategioista. Eli nyt siirrymme kuulemistilaisuuteen. Sen on järjestänyt kollegaamme Antea McIntyre ja hän laatii juuri mietintöä kasvinviljelyalasta, kuten tiedätte. Kuulemistilaisuuden tarkoituksena on antaa meille uusia ajatuksia ja ehdotuksia tähän oma-aloitteiseen mietintöön, joka on erittäin tärkeä. Kuten tiedätte, kasvinviljelyyn kuuluvat sekä ruokakasvit, hedelmät, kasvikset ja yrtit sekä myöskin muut kuin ruokakasvit, eli kukat, puut ja ruoho. Ja meidän täytyy vahvistaa paikallistuotantoa, erityisiä haasteita liittyy erityisesti kasv- ilmastonmuutokseen ja veden käyttöön ja meidän täytyy myöskin poistaa kilpailukyvyn esteitä Euroopassa. Nämä ovat kaikki näitä asioita, joita meidän täytyy käsitellä, jotka ovat tärkeitä EUn maataloudelle erityisesti. Meillä on täällä kolme asiantuntijaa paikalla, jotka kertovat meille kasvinviljelyn tulevaisuudesta. Anthony Snell, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen maanviljelyn liiton kasviviljelyalan lautakunnan varapuheenjohtaja. Sitten täällä on George Protons, joka on Espanjan hedelmien, vihannesten, kukkien ja elävien kasvien tuottajien ja viejien järjestön, järjestöjen liiton puheenjohtaja. Meillä on Donato Labate, joka on SOP-yhtiön johtokunnan jäsen. Ja sitten tohtori Siegfried Scholz, joka on Saksan viljelijöillä edustavan Central Verband Gartenbau EV-yhdistyksen pääsihteeri. Haluan kiittää aluksi kaikkia teitä siitä, että olette tulleet, tulleet paikalle. Kaikilla on 10 minuuttia puheaikaa ja ennen kuin aloitamme, haluan kuitenkin antaa puheenvuoron kollegallemme Antealle. Ole hyvä. Antea McIntyre. Antea, ole hyvä. Okay, thank you. Kiitos oikein paljon, hyvä puheenjohtaja. Olen todella tyytyväinen siitä, että meillä on nyt tämä puutarhaviljelyn kuulemistilaisuus ja täällä pääsemme kuulemaan todellisia asiantuntijoita. Puutarhaviljely on todella monimutkainen ala ja se on ehkä väärin ymmärretyin aloista, mutta nyt kun väestö kasvaa ja on huolia elintarviketurvallisuuteen liittyen, niin puutarhaviljely voi tarjota oikein paljon. Ja toisin kuin moni ehkä ajattelee West Midlandsin alueesta, yhdistyneessä kuningaskunnassa, mistä minä tulen, niin kuitenkin puutarhaviljely on hyvin tärkeä osa meidän taloudestamme, erityisesti Herefordshire, mistä meidän asiantuntijamme tulee. Siihen liittyy paljon erilaisia mahdollisuuksia, vaikka olemme EU-ssa maailmanlaajuisesti toiseksi suurin tuottaja. Olemme myös toiseksi suurin hedelmävihannesten tuoja. Tiedämme, että joissain osissa Eurooppaa on vähemmän eh, ter- tuoreiden tuotteiden tuottamista ja siksi meillä on yhä enemmän tuontia, mutta tämä on kuitenkin tärkeää kasvulle ja kilpailukyky on tärkeällä siellä. Tarvitsemme tutkimusta ja kehitystä, jotta voimme käyttää paremmin resursseja ja lisätä tuottavuutta. Nyt on paljon ongelmia, kuten energiakulut ja viljelmien suojaaminen, veden saannin turvaaminen, ympäristön vaikutusten vähentäminen niin, että vähemmällä tuotetaan enemmän. Ja sitten on muitakin ongelmia, kuten rahoituksen saanti on aika vaikea saada kaikki nämä aiheet yhteen mietintöön mukaan, mutta on hyvä kuulla, että Liettuan puheenjohtaja kaudella on tarkoitus keskittyä hedelmiin ja vihanneksiin syksyllä. Toivottavasti tämä meidän mietintömme asiaan liittyen antaa oman panoksensa tähän, samoin kuin päivänä keskustelu asiantuntijoiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos esittelijä ja nyt toivotamme tervetulleeksi Anthony Snellin ja annamme hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Good morning, everybody. Uh, my name's Anthony Snell. I'm, I'm vice chairman of the um, UK uh, NFU. Kiitoksia. Minä olen Anthony Snell, olen yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen maanviljelijöiden liiton kasvinviljelijän lautakunnan varapuheenjohtaja. Mutta ensinnäkin minulla on oma yritys, kasvinviljelyyritys West Midlandsissa. Meillä on tällainen perhetila, kahden hehtaarin perhetila. Anthea McIntyren kotikunnilla ja hän on edistänyt erittäin voimakkaasti kasvinviljelyalaa ja on tehnyt paljon hyvää meidän alallemme. 12 000 tonnia viljelemme mansikoita ja vadelmia ja sitten mustaviinimarjoja 40 prosenttia niistä sitten menee myyntiin. Me vahvasti uskomme, että yhteistyöllä viljelijöiden ja kaikkien ruokaketjun tahojen kanssa yhteistyö on tärkeää. Meillä yhdistyneessä kuningaskunnassa vielä on paljon tehtävää tämän yhteistyön varmistamiseksi. Ensimmäisessä diassa on koululaisia, jotka vierailevat tilallamme. He ovat tulevaisuuden kuluttajia ja tulevaisuuden työntekijöitä ja ala tarvitsee paljon kausityöntekijöitä, joista vielä kausityöntekijöitä. Tässä ei todellakaan kyse ole tietystikään lapsityövoiman käytöstä. Meidän täytyy kuitenkin UK erityisesti edistää kasviviljelyalaa houkuttelevana työpaikkana. Voin kertoa omasta alueestani sen verran, että me tuotamme 13 prosenttia perunoista, 60 prosenttia omenoista ja 65 prosenttia parsasta – ja mustaviinimarjoista myöskin suuren osan. Ja olemme hyvin suuri tuottaja yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myös oma tilani on erittäin tärkeä tuottaja-alueella. Ja kolme prosenttia viljelymaasta on se ala, jossa kaikki nämä tuotteet tuotetaan – kasvinviljelyala jää usein keskusteluissa syrjään, vaikka se on todella merkittävä toimiala. No, säästä täytyy aina puhua. Tällä hetkellä sää on kaunis, mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa viime vuosi oli erittäin vaikea äärimmäisten sääolosuhteiden vuoksi ja myös muualla Euroopassa näin oli ja kustannukset nousivat ja tuotanto laski ja meidän toimialamme tietysti kärsi myöskin tästä ja tuotteidemme laatu laski, myyntimme laski merkittävästi ja tuotot samalla myöskin. Yhdistyneessä kuningaskunnassa oli märin kesä sataan vuoteen, sateisin kesä sataan vuoteen. Mitä nyt sitten sääolosuhteille oikein on tapahtumassa? vuonna 2012 vettä tuli paljon, mutta toimialamme huomasi kuitenkin, että ilmastonmuutos tarkoittaa, että kastelua täytyy tehostaa meidän ympäristölaitoksemme mukaan. Tarvitaan vuoteen 2020 mennessä paljon vesivarantoja ja niiden säilöntäpaikkoja. Kuivuus vaivaa joitakin maita vakavasti. Tämä on yksi haasteista ja joissakin maissa tämä on yksi mahdollisuuksista. No kaikista, tästä, tai kaikista näistä haasteista huolimatta olemme hyvin optimistisia yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällä hetkellä sää on loistava ja me haluamme, että kasviviljelyala todellakin kasvaisi ja tuotanto kasvaisi. Me haluamme tuottavan alan, jossa äm, tuotantoketjun kaikki osat eh, tuottavat. Me tarvitsemme kilpailukykyisen toimialan kuluttajat ja asiakkaat on laittava ensisijalle. Meidän täytyy jatkaa edelleen terveellisen ruokailun edistämistä. Me olemme ainoa toimiala maataloudessa, jossa tuotannon kasvu ja kulutuksen kasvu on hyväksi terveydelle ja sillä on tärkeitä merkittäviä terveysetuja, puhumattakaan sen taloudellisista eduista. Otan esille kolme asiaa, jotka vaikuttavat tämän alan tuottavuuteen Euroopassa yhdistyneessä kuningaskunnassa viime vuonna raporttien mukaan tomaatit viljelyiden mukaan olivat vaarassa oleva lajike ja vihreät pavut mainittiin myöskin sen vuoksi, että niiden kansallinen tuotanto laski merkittävästi Euroopassa. Viljelyalaa voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin, kuten viljakasveihin ja biopolttoaineeseen – No, tämä raportti sai hyvin paljon huomiota tiedotusvälineissä ja keskustelu heräsi siitä, että mitä täytyy muuttaa. Minun alueelleni tehty kysely osoitti, että toimitusketjuun, puutarhaviljelyn toimitusketjuun ei luoteta ja se vaikuttaa alan tehokkuuteen. Meidän täytyy parantaa toimitusketjua ja myöskin sen sisäisiä suhteita. Vain 20 prosenttia oli sitä mieltä, tai siis alueemme viljelyistä oli sitä mieltä, että suhteet toimitusketjun sisällä olivat hyvät. Sopimukset olivat esimerkiksi yksi ala, jotka mainittiin heikkona linkkinä. Tässä diassa näette, kuinka hinnat ovat kehittyneet yhdistyvässä kuningassa vihreä palkki on vähittäishinta ja sitten punainen palkki on sen osuus kokonaishinnasta. Tämä kuvio varmaan kertoo kyllä kaiken. Mitä vähentää, meidän täytyy siis toimia, jotta kansallisesti viljeltyjä kasveja ja hedelmiä nähtäisiin enemmän supermarketeissa. Toivon, että tässä saadaan parannuksia aikaisesti kolmestakin syystä. Olemme kymmenen vuoden ajan lobanneet tässä asiassa ja hallitus on pyrkinyt vähentämään valtaa asemassa olevien väärinkäytöksiä. Markkinoille on myöskin siinä onnistunut. Olemme myöskin pyrkineet edistämään hyviä yritysmenettelyjä, yritysvastuuta ja vähentämään riskejä toimitusketjussa. EUn tasolla on erittäin kannustavaa se, että korkean tason foorumeita ruokaketjuasioissa on laajennettu ja mukaan on saatu uusia jäseniä. On järjestetty myöskin kuulemisia epäreilyistä kauppakäytännöistä ja 200 vastausta tuli tämän foorumiin yhteydessä ja tulokset osoittavat, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimitusketjussa esiintyneet ongelmat ovat yleisiä koko Euroopassa. Mainitsin alussa, että olen jäsenenä Berry Gardens osuuskunnassa. Me olemme myöskin tuottajajärjestö ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa viljelijät arvostavat paljon sitä, että me pyrimme siis äh, varmistamaan tehokkaan ja sujuvan äh, toiminnan äh, tulevaisuudessa ja olemme näillä parannuksilla pystyneet parantamaan tuotannon tehokkuutta, kuten on tavoitteena ollut. Täytyy kuitenkin olla varovaisia sen suhteen niin yhdistyneessä kuningaskunnassa kuin EU-sakin ettei tuotannon tukemisella sitten eh, päädytä ylituotantoon ja sillä tavalla vaikutetaan markkinointiin, markkinoihin. Tutkimuksen innovointiin täytyy panostaa siihen. E UKssa eh, tarjotaan liian vähän rahoitusta ja näin on myös EUssa. Yhdistynyt kuningaskunta on tällä hetkellä ainoa, tai se on vain kaksi jäsenvaltioita, joissa trendi on negatiivinen ja YK on niistä yksi. Ja viime vuonna puolet rahoituksesta eh, keskeytettiin tällä hetkellä. Meidän täytyy tätä trendiä kyllä muuttaa sitten positiiviseksi. Jos hallitus ei toimi, ja hallituksemmehan ei näitä sääntöjä sillä tavalla muuta, että ne edistäisivät meidän eh, toimintamme, kuten joissakin EU-muissa maissa. UMP-uudistuksessa eh, otettiin huomioon myöskin tämä ongelma, erityisesti maitoalalla meijereissä ja myöskin hedelmä- ja eh, kasvisalalla olisi tärkeää tämä ottaa huomioon. Olemme tehneet hedelmä- ja kasvitekstiin muutoksia, jotta voitaisiin parantaa tuottajärjestöjen toimintaa. Me haluamme käydä positiivista keskustelua tuottajärjestöjen kanssa ja EU on siis eh, myöskin halukas ja me pyrimme rakentavasti edistämään tällaista keskustelua. No lopuksi haluan vielä, vielä äm, käsitellä kasvinviljelytuotteiden suojelua viljelijät eivät koskaan haluaisi, eh, tai siis missään nimessä halua luontoa vahingoittaa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuotejärjestöt juuri lobbaavat sen puolesta, että, että näitä suojelu tai näitä kas, näitä torjunta-aineita käytettäisiin vastuullisesti. Mutta jotain tässä politiikassa on mennyt kuitenkin pieleen, sillä UKon viljelijät eivät usko, että poliittinen vastaus tai ratkaisu näihin ongelmiin olisi ollut suhteessa ongelmiin. Tämä on asia, jossa usein ideologia nousee edelleen ja julkinen yleinen mielipide eivätkä faktat. torjunta-asetus, komission torjunta-asetus on vaarassa häiritä tai siis eh, vaarantaa toiminnan koko EU-ssa. E Jos me haluamme pysyä kilpailukykyisenä, meidän täytyy eh, panostaa tutkimukseen. Me emme saa asettaa Euroopan viljelijöitä epäsuotuisaan kilpailuasemaan verrattuna kolmansien maiden viljelijöihin. Minä kerroin alussa että meillä kasvinviljelyala on myönteisessä eh, asemassa, mutta jos halutaan pitää se sellaisena, niin tarvitaan eh, asianmukaisia eh, toimia toimitusketjun varmistamiseksi niin, että tämä ala voisi kasvaa ja olla tuottava ja tuottaa elintarvikkeita ruokaa kuluttajillemme tulevaisuudessakin tekemällä yhteistyötä eri aloitteiden osalta, kuten tämän tärkeän mietinnön osalta, ja tekemällä yhteistyötä eri järjestöjen kanssa pystymme varmistamaan valoisan tulevaisuuden Euroopan kasviviljelyalalle. Kiitos. Bardzo dziękuję. Chciałbym dodać, że pan Schnell jest wiceprzewodniczącym Rady do spraw ogórnictwa. Bardzo dziękuję jeszcze raz i proszę e, pana... Haluaisin muistuttaa, että herra Snell on Englannin e, e, kasvinviljelyyhdistyksen varapuheenjohtaja. Sitten luovutan puheenvuoron herra Brotonille, joka on espanjalaisen vastaavan yhdistyksen puheenjohtaja. Kymmenkunta minuuttia, olkaa hyvä. Buenos días. Hyvää huomenta. Hyvä maatalous. Valiokunnan puheenjohtaja, hyvät MEPit, hyvät komission edustajat, hyvät naiset ja herrat, hyvät hedelmä- ja vihannesalan edustajat. Hedelmät ja vihannekset ovat Espanjassa ja monella yhteisön alueella talouden ydinalue, sillä ne kattavat suuren osan tuotannosta sekä niiden rahallisen arvon että työllisyysvaikutuksen osalta, ja ne vaikuttavat myös elintarviketurvallisuuteen ja mahdollistavat eh, terveisen ruokavalion. Espanjassa hedelmä- ja kasvisala vastaa jo 55 prosenttia maataloustuotantoa, ja meillä on kuitenkin 30 prosenttia työttömyyttä ja nuorisotyöttömyyttä yli 50 prosenttia. Tällä alalla on tärkeä yhteiskunnallinen funktio, sillä se kattaa 50 prosenttia maataloustyöpaikoista. Mielestäni tätä tilannetta ei ole huomioitu tarpeeksi yhteisön maatalouspolitiikassa. Yhä on yllä sellaisia poliitikkoja, jotka myös tällaisessa kriisitilanteessa, joka nyt vallitsee, eivät keskitä varoja ja voimavaroja nimenomaan tuotantoon ja maataloustyöllisyyteen. Ja tästä seurauksena on kolme erilaista ongelmaa liittyen kauppapolitiikkaan, maatalouspolitiikkaan ja toisaalta tutkimukseen. Kauppapolitiikan osalta voidaan sanoa, että tässä markkinat epäsymmetrisesti globalisoituvat. Yhteisömarkkinat on melkein täysin avattu tuonnille ja tämä on johtanut siihen, että kilpailu on lisääntynyt unionin sisällä ja samanaikaisesti muualla maailmassa markkinat ovat melkeinpä suljettuja meille. Meille asetetaan erilaisia kasvinsuojeluesteitä, jotka ovat vielä pahempia kuin tulliesteet ja ne vaikeuttavat meidän vientiämme ilman, että komissio nyt ryhtyisi toimenpiteisiin ja vaatisi vastavuoroisuutta. Jos ajatellaan maatalouspolitiikkaa, niin tuoret hedelmät ja vihannekset saa osan tuotannostaan, markkina, eh, tuotostaan markkinoilta, eikä se ole mukana suorissa tuissa. Nyt uudessa YMPssä tällainen mahdollisuus avautuu suorin tukiin, mutta Espanjassa kuitenkin tapahtuu syrjintää, asetetaan etusijalle tuki, jotka eivät kuitenkaan lisää työllisyyttä ja tämä vääristää kilpailua. Mitä tutkimukseen tulee, ei ole olemassa ainakaan Espanjassa hyviä suhteita tutkimusalan ja maataloustuottajien välillä ja seurauksena innovaatioprosessi ei ole markkinoiden vaatimusten mukaisesti nopea. Ja mitä järjestömme FEPEX ehdottaa? Nyt ollaan uudistamassa hedelmä- ja vihannes tuotantosääntöjä. Ja siksi tämä on hyvä hetki miettiä sellaisia tavoitteita, joita on mielestäni neljä. Sektorin organisaatio, investointi, kauppapolitiikka ja tutkimus. Mitä tulee tämän toimialan organisaation, on tärkeää laajentaa hedelmä- ja vihannestuottajien järjestöjen jäsenkuntaa ja tämä voi edistää sitten osallistumista OMJihin. Voidaan laajentaa tätä kokonaisuutta myös tarjonnan osalta ja siksi ehdotetaan, että nyt kun ryhdytään sellaisiin toimiin, joilla pyritään välttämään väärinkäytöksiä hallinnoinnissa, niin pitäisi erityisesti huomioida äänioikeus. Tämä helpottaisi sitä, että nykyiset tuottajajärjestöt haluaisivat saada mukaan lisää jäsenistöä, jotta voitaisiin eh, lisätä eh, markkinoiden tuotteiden arvoa ja on hel- tärkeää helpottaa uusien jäsenten osallistumista niin, että voidaan helpottaa myös eh, toimenpideohjelmiin osallistumista. Mitä tulee investointeihin, niiden pitää olla keskiössä, sillä niistä riippuu kilpailukyky ja siksi myös taloudellinen kestävyys, tilojen talouden kestävyys. Ja ne toimet, jotka liittyvät markkinoille panoon ja markkinointiin. Niiden on täydennettävä toisiaan, eikä niitä voida käyttää sen sijaan, että investoitaisiin tiloille. Tämä on pääasia. Nyt on olemassa sellainen riski, että toimenpideohjelmassa keskitytään vääränlaisiin tavoitteisiin, mitä tulee kauppapolitiikkaan. Kaksi tointa ovat ensisijaisia. Ensinnäkin tarvitaan vastavuoroisuutta kasvinsuojelualalla ja on oltava myös tehokkaat tuontihinnat. On tärkeää vaatia vastavuoroisuutta kasvinsuojelun osalta, kun vienistä puhutaan. Kun markkinat ovat globaaleja ja myös eh, viljelyongelmat, niin monissa maissa vaaditaan, että E- Euroopan unionin on täytettävä kasvinsuojeluvaatimukset, joita ei kuitenkaan kyseisten maisten maiden viejien ole täytettävä, kun ne vievät Euroopan unioniin. On tärkeää, että tässä vaaditaan samanlaisia e, sääntöjen noudatta, samanlaisten sääntöjen noudattamista kuin mitä eu viejien on noudatettava. Ja näin voidaan sitten välttyä siltä, ettei tulisi erilaisia kasvitauteja jotka, tuotua maahan, jotka ovat aiheuttaneet kovasti ongelmia. Ja jos ajatellaan tuontia, on muistettava, että Euroopan unioni on ensimmäinen hedelmien vihannisten tuoja maailmassa. Ja tulli tulot ad valorem ovat kuitenkin vähäisemmät tällä alalla kuin muilla maatalousaloilla. Ja tämän lisäksi monissa tapauksissa näistä tulleista on eh, luovuttu, kun komissio on allekirjoittanut sopimuksia monien kolmansien maiden kanssa. Seurauksena on tärkeää, että tarvitaan tehokkaat tuontihinnat, jottei tilanne huonosi siksi, että hinnat alenevat. Ja sitten jos ajatellaan investointia ja tutkimusta tai tutkimusta ja innovaatiota, on tärkeää, että tutkijoiden ja tuottajien välillä on suorat suhteet seuraavalla tavalla. On parantavaa lajikkeita niin, että identifioidaan erilaisia molekyylimerkitsijöitä, jotta voidaan parantaa makua, esimerkiksi tomaattien ja vesimelonin ja muiden osalta ja on myös mukautettava uusia lajikkeita niin, että huomioidaan niiden organoleptiset ominaisuudet ja ravintoarvo. Kaikki tämä on tärkeää markkinoilla. On parannettava tuotteidemme terveyden suojaa. Tässä on käytettävä sukupuolisekoitustekniikoita ja huomioitava sellaiset taudit kuin frankinelia, oksidentaalisin vemisiä, tabakin, akonlykeropsidin ja tutapsolutan aiheuttama Tarvitaan yhteisölainsäädäntöä niin, että olisi nolla jäämiä. Ja tämä voisi olla vaihtoehto biologiselle eh, luomutuotannolle on parannettava eh, tehokkuutta erityisesti veden ja valon käytön yhteydessä ja lannoitteiden osalta ja biomassan käytössä. Robotiikka on otettava myös käyttöön paremmin ja tietojärjestelmät kasviin viljelyn hallinnoinnissa. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että nämä ehdotukset, niillä pyritään tehokkaampaan tuotantoon Espanjassa ja Euroopan unionissa niin, että taloudellisia resursseja suunnataan tilojen parantamiseen ja työllisyyden luomiseen Euroopan unionissa. Kiitos. Bardzo dziękuję, jeśli pan... Kiitoksia kovasti. Äh, sallin, että, että, että nyt ehkä kannattaisi äh, kuunnella kaikki esitykset ja sen jälkeen äh, käydä keskustelua yleisesti. Seuraavaksi antaisinkin puheenvuoron herra Donatolla Battelle, jonka on tarkoituksena puhua tulevista strategioista ja markkinointimahdollisuuksista ja lä- lähinnä Italian tuottajien näkökulmasta. Olkaapa hyvä. Buongiorno a tutti. Hyvää huomenta kaikille. No, me olemme sitä, mitä me syömme. Se on totta ja uskon siihen vahvasti. Ja uskon, että tekin uskotte. Meidän terveytemme on asia, jota täytyy suojella. Ja myöskin elintarvikkeiden ruoan terveys on tärkeä asia. Se ei liity ainoastaan ähm, ähm, ruokintaan ja yhdessäoloon, vaan se vaikuttaa myöskin meidän hyvinvointiimme. Se voisi olla niin sanotusti meidän kehomme bensiini. Me tarvitsemme puhdasta bensiiniä, tervettä bensiiniä, jolla me itseämme ja lapsiamme ravitsemme. Hedelmä- ja kasvisala on erittäin tärkeä asia, ju, ju, ala juuri tässä asiassa tulevaisuudessa. Jos ruoasta tulee äm, tärkeä arvo, niin sitä täytyy suojella. Täytyy ö, tarkastella kasvavia maita, kehittyviä maita, joissa ruoan kysyntä kasvaa ja on ene suurempi kuin tarjonta. Tämä johtuu tietysti väestön kehityksestä, mutta myös siitä, että kulutus per capita kasvaa näissä maissa. No sitten näissä maissa perustuotteita käytetään viljatuotteita. Ja tavoitteena on parantaa ravinnearvoa ja ravitsemusarvoa, kun pyritään kehittämään tuotteita. No sitten markkinoiden muutokset. Viimeisten 20 vuoden aikana markkinat ovat kärsineet monenlaisista muutoksista. Tukkukauppiaiden ja välittäjien määrä on kasvanut, jotka, ja nämä sitten jakavat ja myyvät tuotteita suurissa verkostoissa. Ja nämä verkostot koostuvat pienistä ja keskisuurista vähittäismyyjistä. Ja tällä tavalla markkinat ovat polarisoituneet ja tämä ilmiö on johtanut siihen, että kysyntä on keskittynyt. 80 prosenttia myynnistä tapahtuu tällä hetkellä supermarkettien kautta ja supermarkettiketjujen kautta. Tämä on tietysti tehostanut myyntiä ja logistiikkaa ja tuotteiden jakelua, mutta sitten samalla se on muuttanut kaikkien toimijoiden toimintatapoja. Jos tarkastellaan rahoitusta, onnistuneet tai menestyneitä yrityksiä ovat keskisuuret yritykset, jotka keskittyvät innovaatioon ja kansainvälistymiseen. Innovaatio ja kansainvälistyminen ovat niitä tärkeitä asioita näiden yritysten esimerkkejä noudattamalla voidaan saada menestysresepti selvitettyä. Ja jos näiden yritysten ryhmittyminen onnistuisi, niin sitten voitaisiin kohdistaa resursseja näihin ja verokannustimia ja tällä tavalla voitaisiin sitten menestyä. Täytyy saada uusia tulonlähteitä ja investointeja tuotantoon ja on erittäin tärkeää tutkia rahoitustukimalleja, joilla voidaan sitten parantaa tuloa ja parantaa näiden toimijoiden itserahoituskykyä. On myös tärkeää suorat tuet, maatalouden suorat tuet muuttaa tukiin, joilla edistetään uudenlaista yrittäjyyttä. No sitten jos tarkastellaan sosiotaloudellista puolta, täytyy kiinnittää huomiota tämän tärkeän valmistusalan tulevaisuuteen ja kasvuun, nyt juuri kun on talouskriisin aika. Ja näin voidaan edistää sosiaalista kohesiota, joka vähentäisi, mikä sitten vähentäisi tulevaisuuden pelkoa ja edistäisi riskinottokykyä. Ja tällä tavalla edistäisi myöskin yrittäjyyshenkisyyttä julkisen ja yksityisen tutkimuksen välisellä yhteistyöllä voidaan edistää maatalousalaa ja saada se houkuttelevammaksi myöskin nuorten silmissä. täytyy tukea juuri näitä osa-alueita, jotta voidaan alan elinvoimaisuus säilyttää. Italialaiset kasvinviljelyyritykset omaavat pitkän kokemuksen, joka on perustunut juuri tuotteiden erilaistamiseen ja, ja sitten laajaan lajikemäärään. Olen ylpeä siitä, että olen italialainen ja apulialainen ja meillä aurinko, tuli, eh, tuuli, ilmasto, eh, nämä ovat niitä elementtejä, jotka, jotka meitä kuvaavat ja myöskin eh, tarjoavat olosuhteet kaasinviljelylle. Ja tällainen geoluonnollisuus, maantieteeseen perustuva luonnollinen lähestymistapa on meillä – meillä hyvin paljon esillä. No reseptimme, tähän menestyksemme resepti perustuu laatuun. Ja ää, tämä riippuu juuri siitä, että täytyy varmistaa jäljitettävyys, innovaatio, ja tällä tavalla voidaan onnistua ja saada laadukas tuote aikaiseksi maatilalta pöytään. Periaate edellyttää uutta ja kannattavaa kumppanuutta. Meidän yrityksemme on juuri pyrkinyt tällaista yhteistyötä edistämään niin kaupallisuuden äh, kuin muidenkin toimien alalla. Ja äh, laatuvaatimuksia mitataan tietysti näillä eri eh, sertifikaateilla, kuten ISO 22005 ja niin edelleen. No kestävä kehitys, tämä on yksi, eh, myöskin yksi tulevaisuuden haaste. Me painotamme yhä enemmän sitä, ja haluan teitäkin, teidänkin huomenna kiinnittää juuri tähän kestävään kehitykseen. Eikä kyse ole ainoastaan ympäristön suojelusta ja biodiversiteetin suojelusta, vaan myös siitä, että kunnioitetaan työntekoa ja kunnioitetaan ihmisiä. Tämä politiikka on johtanut siihen, että teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa eh, kansainvälisellä tasolla tällaisessa Biodiversity Friends-hankkeessa – ja pyritään myöskin edistämään naisten eh, työllistymistä ja edistämään eettistä toimintaa. Vanhat eh, markkinat kehittyvät ja uusia markkinoita syntyy, ja eihän tämä olisi mitään ilman markkinoita. Kuluttajien määrä kasvaa, ja sen ansiosta meidän viljelijämme voivat joka päivä oman eh, panoksensa antaa ja tarjota tuoreita vihanneksia ja hedelmiä kaikkien meidän pöytään. Tämä on hyvin tärkeä aikakausi meille nyt kriisiaikoina ja meidän täytyy taata tulo ja edistää työllisyystä uusien tai myös näiden BRICS-maiden ansiosta. Meillä on mahdollisuus kasvattaa vientiä erityisesti Lähi- ja Kaukoidässä ja tämän ansiosta me voimme myöskin ajatella, että tulevaisuus voisi olla parempi. Vuosia sitten tämä oli vain haave. Nyt voidaan toteuttaa konkreettisia projekteja. Tämä on erittäin hieno, hienoa. No vielä lopuksi johtopäätelmäni. Niin Tämä vanha dilemma, eli suojelu vai liberalisointi, niin se on jo ihan vanhentunut dilemma. Tällä hetkellä jos ajatellaan vastuuta niin tarkoituksena on lain, lainsäädännöllä varmistaa avoimuus ja, ja välttää rahoituskeinottelua. Tämä on sitoumus, jonka avulla voidaan myös estää johtavan aseman väärinkäytöt ja kaiken, kaikki muunlainenkin markkinamanipulointi. Täytyy välttää myöskin byrokratian lisääntymistä jotta kustannukset eivät kasvaisi. Bioteknologian kehittyminen on tärkeää, kehittäminen on tärkeä asia. Nämä kaikki aloitteet täytyy muuntaa toimiksi, kehittämistoimiksi, kuten kollega sanoi, konkreettisiksi projekteiksi, joilla varmistetaan menestyminen. Kyse on strategisesta pitkän aikavälin visiosta – joka koostuu sääntelystä ja toimista ja jonka avulla voidaan harmonisesti tukea maan kasvinviljelyä. Kaikilla toimilla on suuret makrotaloudelliset seuraukset niin työllisyyteen kuin sosiaaliseen kohesioon. Nämä ovat kaikki tärkeitä asioita meidän tulevaisuutemme kannalta ja tulevien sukupolviemme tulevaisuuden kannalta. Kiitoksia. Bardzo dziękujemy. Kiitos tästä kovasti. Seuraavaksi luovutan puheenvuoron herra Sigrid Scholzille, joka eh, edustaa mm, Saksaa Saksan tätä sektoria. Centralverband Gartenbaum pääsihteeri toivotan myöskin sitten tervetulleeksi saksalaiset vieraamme tähän kuulemistilaisuuteen. Nyt puheenvuoro herra Scholz. Hmm, arvoisa herra äh, puheenjohtaja, arvoisat agrivaliokunnan jäsenet, äh, hyvät naiset ja herrat. Aivan aluksi haluan kiittää kutsusta äh, tuoda sitten vähän, luoda katsaus Saksalla, Saksan puutarha- ja kasvinviljelyyn. Minä annan hiukan erilaista, tarjoan hiukan erilaista kuvaa verrattuna aiempiin se tietysti kuvaa tätä yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä, mutta myöskin kuvaa sitä meidän sopeutumistamme kilpailutilanteeseen tässä puutarhanviljelyn tilanteessa. Tämä markkina ovat edellyttäneet, olleet hyvänä pohjana tällä alan kasvulla. Meillä, meillä on tässä neljä pääkohtaa tämän tästä tämän sektorin, tähän sektorin liittyen. liittyen. Tässä haluan myös paitsi kertoa kasvusta ja kehitysnäkymistä, myöskin niistä vaatimuksista ja sitten vielä tiettyjä suosituksia jatko, jatkolle, jatkoa silmällä pitäen. Tässä kuvassa nähdään, että hedelmät ja vihannekset muodostavat tämän alan tuotteista suur, tuotannosta suurimman osan. Mutta meillä on myöskin sitten äh, ruukku ja leikokas, leikokukkia, äh, puita, pensaita, monivuotisia kasveja. Äh, niiden, niiden, niiden osa on merkittävä. Samoin myöskin sitten puutarhan suunnittelu. Meillä on sitten yksityis, vähittäiskaupassa äh, koko, koko joukko toimijoita, jotka kytkeytyvät tähän äh, tuotantoon tuotan, äh, tu, tuotannon ja kauppa, kauppa, kaup, kauppapuutarhojen ja, ja tämän tapaisten sektorien rooli on yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittävä tässä nähdään myöskin tällainen, tällainen maisema, ma, maisemaan suunnittelua, kun kaupunkia pyritään viherrettämään. Siinä on erittäin olennainen painotus sitten näillä erilaisilla puutarha-alan tuotteilla, niin ikään myöskin hautausmaiden kasvien ylläpito on olennaista. Nyt olemme tehneet selvityksen tästä puutarhaviljelyn klusterista viime, viime aikoina, yhde, viime, viime kuukausina yhdessä kuluttajajärjestöjen kanssa. Braunschweigissa tätä on tutkittu ja tämä osoittaa, että meillä on tällainen keskiössä oleva Keskiössä on hedelmien ja äh, kasvien äh, tuotanto, äh, mutta myöskin tietysti erilaisia muita heijastumia, joka, joka näkyy joka päivä jo kussakin maassa tuodaan ja tuotetaan, tuotetaan runsaasti hedelmiä ja vihanneksia ja, ja nämä kaikki ovat kuitenkin tekemisissä toistensa kanssa hyvinkin tiivisti. Tässä on ministeriön selvitys siitä, millä tavalla nämä vaikkapa neuvonta, koulutus ja sen sellaiset näyttävät roolia, mutta jos ajatellaan Englantia esimerkiksi matkailullista ulottuvuutta, jotka, joka olisi aika vaatimaton ilman näitä puutarhoja ja näitä puisto, puistoja esimerkiksi. Tässä muutama luku. Tässä nähdään erilaisesti tuoreiden vihannesten tuotanto, 1,8 miljardia euroa Samoin sitten tuo hedelmät 400 miljoonaa, mutta ajatellaan äh, koristekasvien äh, tuotannon arvo on puolitoista miljardia äh, pensaiden ja tällaisten koristepuiden niin ikään. 1,1 miljoonaa. Eli 4, lähes 5 miljardia kaiken kaikkiaan Äh, täytyy, tästä näkyy selvästi, että, että tämä äh, tuotanto on selvästi äh, yhden, yhdennetty tähän palvelujen ja kaupan toteuttamiseen. Tämä on erittäin tämä on toistuva ilmiö kaikissa rakenteissa nähdään esimerkiksi, että puutarhatuotteiden kokonaisvähittäiskauppa on yli 5 miljardia ja kaiken kaikkiaan lähes 6 miljardia, jos otetaan huomioon puutarhanhoito ja maisemanhoito yhdessä. Koko sektorin arvo on lähes 16,8 miljardia euroa. Eli nähdään, että tälläkin tasolla on erittäin suuri, tällä alalla on erittäin suuri merkitys, jos ajatellaan sitä sekä tukkumyyntiä että vähittäiskauppaa. Se on äh, nähty monista selvityksistä. Äh, äh, näemme, että tässä on kaikessa, kaikessa kaikkiaan lähes 78 miljardia, kun siinä otetaan sekä siihen kytkeytyvä vähittäis- että tukkukauppa huomioon jos ajatellaan näitä trendejä, kaiken kaikkiaan kysyntä ja demografinen kesintys kulkevat kädessä, voimme voi todeta, että nämä ydintuotteiden ja palvelujen kysyntä on korkealla tasolla ja on kasvussa, vaikka siitä tiettyä erityneisyyttäkin havaittavissa erilaisia, erilaisia suosikkisektoreita, mutta kaiken kaikkiaan tämä demografinen maisemakuva muuttuu Äh, siinä äh, äh, uusi sukupolvi haluaa enemmän kestävyyttä ja samoin myöskin sellaisia paikallisia tuotteita haluavat nimenomaan paikallisille lähituotteille antaa mahdollisuuden. Näinpä paikallinen tuotanto nousee arvossaan laatutietoisuus on äh, äh, läpikäyvää kaikkialla. Siihen on kiinnittäneen suurta huomiota, mutta myöskin äh, kasvava aikuisväestö painottaa myöskin tällaisia terveysseikkoja ja ympäristön suojeluisia ulottuvuuksia samasta, samasta syystä nämä puutarhan hoitoon liittyvät palvelut muodostuvat yhä merkittävämmiksi. Äsken edellisessä esityksessä kuhtiin, että myöskin tällainen ammattitaitoinen työ, työtekijäkunta on myöskin olennaista sekä kasvatun viljelyn että vähittäiskaupan alalla. Että näin halutaan varmistaa, että me voimme myöskin jatkossa tarjota arvokkaita hyviä työpaikkoja ja sitten toinen ulottuvuus on tämä kilpailu, kilpailutilanne, tarjontaa on lisätty, markkinat ovat kauppaan keskittymässä ja sen periaatteessa vallitsee kilpailua, mutta voi myöskin sitten aiheuttaa ongelmia alalle, jos kilpailu kiristyy se, tämä rakennemuutokset sektorilla ovat erittäin merkittävää. Kymmen, kymmenkunta vuotta sitten olemme nähneet tiettyä tuotannossa laskua 22, 22 prosentilla yhdellä sektorilla. Eli tässä on suuri rakennemuutos tuotanto tuotantoyksiköt ovat kasvaneet, kasvuhakuisuus on huomattavasti olennaisempaa ja halu, nyt yrityksiltä vaaditaan nopeampaa kykyä mukautua ajan muutoksiin. Tässä on toki myöskin tilaisuus pienemmille tuotteille, paitsi tällaisilla markkinoilla, myöskin alueellisen tuotannon sektorilla. Jos ajatellaan, että, että 35 prosenttia eurooppalaisilta tämän alan tuotteista on, on, on tätä oma omaa tuotantoa, mutta 65 prosenttia tulee jotain muuta kautta. Eli näin me täytyy ajatella kaikkea tätä e, e, vihannesta ja hedelmäkauppaa, mutta myöskin erilaisten e, muiden puutarhakasvien kauppaa tulevat jostain muualta. Eli meidän pitää nimenomaan tätä alkuperää, alkuperää tuotantoa, alkuperäistä tuotantoa tukea ei äh, pyrkiä siis äh, kaiken tavoin edistämään tätä alueellista äh, kasvattamista. Mitä te sitten voitte omalta osaltanne tehdä Eurooppa, Eurooppa, eurooppalaisina päättäjinä? Tietysti varmistaa tämä ke, kestävää kehitystä, resurssitehokkuutta, energiahuollon varmistamista ja myöskin sitten uusien teknologien kehittämisessä me, me olemme huomanneet ongelman kaikissa tuotannon sektoreilla tasoilla. Tarvitaan hyvää etukäteissuunnittelua, jotta sitten voidaan varmistaa tasainen eh, teho, tehokas tuotanto kaikilla tasolla. Eh, sitä innovaatiot, kuten kollega äsken totesi, ovat erittäin tärkeä. Eh, sitä, siihen kaivataan tukea eurooppalaisista innovaatio-ohjelmista. Saksassa meillä tällainen tasapuoliset vaatimukset kaikille on tässä avain, avainkysymys meidän pitää kuitenkin pitää muistaa, muistaa sitä, että tässä yhteydessä voidaan luoda tukea myöskin toisten yritysten, tuota, esimerkiksi vaikkapa kakkos, kakkospilarin kautta annettava alueellinen tuotantotuki. Investointiohjelmat on yksi keskeinen teema. Pienyrittäjät esimerkiksi ja äh, byrokratia on sellainen, joka, äh, jota monet pienet tuottajat kammoavat. Tämä pitää tietysti pyrkiä vähentämään. Äh, tehdä lyhyen yhteenvedon. Tämä ala on aliarvioitu. Meillä on 35 prosenttia maatalouden pinta-alasta on tällä alkuperätuotantona. Me haluamme eh, eh, lisää, lisää tukea eh, erilaisten vaikka nuorten viljelijöiden tukiohjelman kautta, jotta saadaan uusia nuoria tuotteita tuottajia ala. Me, me ajatellaan vaikka tätä ympäristöä ja ympäristön muokkaamista kasveen kukin esimerkiksi me voimme sitä kautta äh, todistaa, että he, niillä on myöskin tällaista kulttuurista arvoa, jos ajatellaan sitä ar- arvonlisäveroa haluan, ja ni, niitä, niihin kohdistuttaa lisäarvonlisäveroa. Ar, määriteltäessä kannattaa muistaa, että kasveilla ja puutarhatuotteilla on tällainen ympäristöllinen painoarvo. Jos ajatellaan äh, ilman, äh, ilman ilmaston laatua, se on y, yksi keske, keskeistä te, teemoista. Meillä, meillä tämä oma Hortigate-informaatioportaalimme. Tässähän on tietenkin aina ongelmana se, että että, että tieteellinen näyttö, tieteellinen tutkimus saataisiin valistetuksi käytän, käytäntöön, käytännön pal- palvelukseen. Meillä on tässä esimerkiksi eh, eh, vihannesti, vihannesista eh, ja kasveista koottu tällainen tieto, tietopaketti, joka sitten kokoaa yhteen kaiken tieteellisen tuntemuksen tältä sektorilta. Eli siis tämmöinen kestävä kehit- kestävä tuotanto on ö, ö, olennainen haaste, jossa saksalainen Gartenbau no, puutarhayhdistys pyrkii tätä ajamaan voimakkaasti eteenpäin. Kiitän mielenkiinnosta. Kiitos. Panią poseł sprawozdawcy, poprosimy o zabranie głosu. No niin, nyt voisin pyytää esittelijää, esittelijää tekemään äh, jonkun johtoyhteenveron ja ehkä, ehkä, ehkä myöhemmin. Aluksi kysymys- ja vastaussessio kuitenkin. Äh, äh, edustaja Garcia, olkaapa hyvä. entendido Kuulin, että nimeni on Rova Garcia tulkien mukaan, mutta ei, sen on Iratsen sukunimi. No niin, haluaisin ensinnäkin kiittää neljä puhujaa siitä, että tulivat tänään tänne paikalle kertomaan tästä aiheesta, joka on hyvin tärkeä koko Euroopan unionille, mutta Espanjassa se on todella keskeinen. Kyseessä on siis hedelmä vihannestuotanto. Meillä tuotetaan kaikkialla maassamme sekä Espanjan pohjois- että etelä- että länsi- ja itäosissa, jopa Galician alueella. Tämä on todella tärkeä toimiala. Valitettavasti en päässyt kuulemaan ensimmäistä puhujaa, mutta olin parlamentin vetomusvaliokunnassa ja siellä käsiteltiin erästä pyyntöä, joka koski Ebrojoen suistoaluetta ja sielläkin on paljon tuotantoa. Valitettavasti joudun kuulemaan, että valittajat ovat siellä kovasti eh, valittaneet näistä eh, kastelualueista tuolla Evron alueella. Eli siellä käsiteltiin juuri siis hedelmää vihannistuotantoa tuolla vetomusvaliokunnassa. No niin, minä siis eh, kuultuani täällä puhuja voisin sanoa, että suurin haaste tätä uutta asiakirjaa koskien, jota täällä on tarkoitus käsitellä. No, kriisitoimet. Tässä on puhuttava monesta muustakin asiasta, mutta erityisesti kriisin hallinnan yhteydessä poistetaan tuotannosta tiettyjä maa-alueita ja tähän on paneuduttava, on mietittävä erilaisia korvauksia markkinahintaisesti ja on parannettava sitten näiden tukien maksamista, kun alueita poistetaan tuotannosta kriisin yhteydessä. Sekä minun maani että Ranska on sanonut, että voimme yhtyä. Yhteiseen asiakirjansa puhutaan kriisihallinnoinnista, pyydetään lisää avoimuutta markkinoilta ja halutaan vahvistaa tuottajajärjestöjä, tarvitaan kilpailusääntöjen harmonisointia. Meillä Espanjassa on kilpailuviranomaisen osalta ongelma maatalousalalla ja sitten on nämä tuontihinnat ja kollegani Avi Mato on tässä mm, kanssani ja me olemme monta kertaa työstäneet tätä tuontihinta-asiaa. Toivottavasti kun YMPtä uudistetaan ja myös tuontihintoja, niin tällä tavoin voidaan päästää erilaista petostapauksista, joita aikaisemmin on ollut. Me olemme ainakin tähän pyrkineet YMP-uudistusta työstettäessä haluamme kunnon tuntihinnat, jotta voidaan välttyä siltä, että joudumme kärsimään omista säännöistämme. Mitä tulee ympäristölainsäädäntöön, on totta, että tuholaisten torjunta, lainsäädäntö on hyvin joustamatonta EU-ssa, jos ajatellaan sitten mm, aktiiviaineiden vähentämistä ja rajoittamista. Parlamentti tätä ajoi ja mm, kaiken kaikkiaan täysistunnossa nämä on myös hyväksytty. Tämä on vaikuttanut tähän toimialaan aika lailla kielteisesti. Minä luulen, että olisitte olleet vähän tiukempia tässä asiassa, sillä tässä nyt selkeästi eh, on tahoja, jotka jäävät suojaamatta. Täällä on edustaja Ajussa paikalla, joka käsittelee näitä asioita päivittäin, eli en itse lähde tästä tämän eteenpäin enempää puhumaan. Ja sitten on nämä kasvinsuojeluesteet. Eräs tärkeä seikka, joka tuli esille, että komission pitäisi asettaa vastavuoroisuutta kasvinsuojelusääntöjen osalta. Brasilia ja Yhdysvallat esimerkiksi asettavat tällaisia ehtoja. Lähes joka vuosi joudumme tämän asian ottamaan esille näiden maiden suuntaan, eli Brasilian ja Yhdysvaltain suuntaan. Mutta olen myös huolestunut kolmesta maista. Me olemme esittäneet komissiolle kysymyksen, joka liittyy tuotantoon kolmesta maista, kuten Etelä-Afrikasta, ja meillä on ongelmia myös täällä Euroopassa siksi, että rajoja jatkuvasti valvota näiltä osin. Eli meidän pitäisi nyt toimia vähän tehokkaammin, jotta voimme kunnolla suojata rajojamme ja suojautua näiltä tuholaisilta kolmasta maista, jotka voivat tulla tänne. Haluan muistuttaa, että me emme voi suojata itsemme, sillä olemme kieltäneet nämä tietyt vaikuttavat aineet. Olemme itse kieltäneet itsentämme. Eli tämä on aika lailla sotkoinen juttu, joka vain sotkeutuu yhä enemmän eikä ratkaisua tunnu löytyvän. Ja sitten mitä tulee kolmansiin maihin, niin haluaisin vielä mainita erään seikan, jonka olemme saaneet aikaiseksi yhtenäisen YMP asiakirjassa. Täällä on Dantan paikalla, joka sitä laati. Tässä on kyse minimisäännöistä kolmansien maiden suuntaan. Me aiomme nyt neuvotella Yhdysvaltain kanssa. Pitää olla varovaisia alkuperämerkintöjen osalta, maantieteisten merkintöjen osalta ja on katsova tarkkaan vastavuoroisuusseikkaa näiden maiden kanssa. Me emme hyvin tarkkaan eh, seurata näitä neuvotteluja Yhdysvaltain kanssa. Tämä on hyvin tärkeä sopimus, mutta on hyvin tärkeää myös, että siihen otetaan mukaan kaikki elintarvike- ja maantalousalan vaatimukset. Kiitos. Kiitos tästä puheenvuorosta. Sitten edustaja Ajussa. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. En ymmärtänyt omaa nimeäni. Niin, kiitos. Kiitos kaikille puhujille näistä selityksistä ja puutarhaviljelyalan kuvailusta eri maissa. Minä olen esittelijä tämän mietinnön osalta ja siinä valmistellaan sisuutta uutta YMJtä, hedelmää vihannesalalla kaikki on siis ollut hyvin mielenkiintoista, mitä täällä on kuultu, vaikka meillähän on paljon yhteyksiä kyllä tähän toimialaan ja olemme aika lailla jo etukäteen samaa mieltä teidän kanssaan. En lähde toistamaan kaikkea sitä, mitä kollega Ester tässä sanoi, vaan täysin yhtyä kaikkeen kuultuun, mutta mitä tulee sitten tähän vastavuoroisuuteen, vastavuoroisuus ympäristöasioissa ja kasvinsuojeluasioissa – No, tämä on asia, joka ottaa esille. Minä olen ympäristövaliokunnassa mukana ja siellä on todella vaikea tehdä selväksi se, että mm, näillä toimilla, jotka täällä hyväksytään, on suuria kielteisiä vaikutuksia. Haluaisin kuitenkin saada nyt parempia ehdotuksia komissiolta, sillä nämä kiellot ovat todella hurjaa. Ne menevät paljon pidemmälle kuin nämä eh, vähimmäismäärät. Ja sitten kuitenkaan tällaisia kieltoja ei muilta vaadita. Tämä on tässä tärkeimpiä seikkoja mielestäni, ei vain siksi, että erityisesti Etelä-Euroopassa meillä on sellaisia tuholaisia, mitä ei pohjoissa ole. En tiedä, kuka näitä ehdotuksia laatii, mutta todennäköisesti pohjoista tulevat ja siellä ei ole näitä tuholaisia ollenkaan. Me tarvitsemme näitä kasvinsuojelutuotteita, muuten meiltä voi mennä koko tuotanto. Tämä on hyvin tärkeä asia. Sitten toinen oleellinen seikka ovat nämä tuotihinnat. Mitä tulee tutkimukseen ja suhteeseen tähän toimialaan. Olen aivan täysin samaa mieltä. Olen 20 vuotta työskennellyt maataloustutkimuksen alalla, milloin on aina ollut oikein hyviä suhteita tähän toimialaan ja olen käynyt paljon eri kasvihuoneilla, mutta tämä ei liity ainoastaan itse tutkijaan, jota asia voi motivoida enemmän tai vähemmän, vaan koko ala, koko alan pitäisi olla yhteydessä näihin tutkimuskeskuksiin ja tuotteen pitää myös esittää omia pyyntöjään, eli ei pidä ainoastaan odottaa, että tutkijat ryhtyvät toimiin. Ja sitten eräs seikka, joka täällä on mainittu, ovat he, hehtaareihin perustuvat tuet. Minä tiedän, että jossain maissa näin on ja Espanjassa puhutaan siitä, että näitä maksettaisiin jatkossakin. Ainoat, jotka ovat saaneet suoria tukia, ovat ne, jotka ovat saaneet eh, tukea, mutta minä haluaisin kuitenkin nyt kysyä hedelmän vihannestuottajilta, mikä on tärkeämpää, hehtaari kohtainen tuki, jos ajatellaan tätä nykytilannetta ja tukikelpoisia hehtaareja, niin tämä voi olla aika naurettava, vai olisiko parempi, että olisi operatiivisia varoja, jotka todellakin sitten sijoitettaisiin tähän toimialaan. Sillä tässä on sellainen ongelma, että jos kaikki nyt siirretään YMPn suuntaan, niin sitten voi olla, että hedelmä- ja vihannestuotannon markkinajärjestely menee meiltä kokonaan. Emme tarvitse sellaista hehtaaritukea, ainakaan minun mielestäni siis. Haluaisin kuulla mielipiteeni, ei siis hehtaarikohtaista eh, tukea, vaan että todellakin annettaisiin tukea sellaiselle vihannestilalle, joka uudistuu ja joka on kilpailukykyinen. Tämän kysymyksen haluaisin teille esittää. Kiitos. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie Kiitos tästä kommentista ja kysymykset. Sitten edustaja Rodus. Kiitos mm, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää alustajien. Olen puheen siinä, siten, että, että tilanne ei nyt suinkaan ole niin surkea kuin joistain puheenvuoroista on voitu päätellä. Tämä on varmaankin hyvinkin tuottava sektori monin vaikeuksineenkin, mutta joka tapauksessa tämä on erinomainen työsarka. Myöskin työntekijöille varmaankin kykenemme löytämään yhteiset ratkaisut ongelmiin, jotka mainitsitte näissä alustuksissa. Olen, kun kuuntelin kaikki nämä kaikilta neljältä, että te pidätte tutkimusta ja tuotekehitystä tärkeänä teemana. Siinä olette varmaan ihan oikeassa. Meillä on pitkin Eurooppaa hyviä yliopistoja, jotka myöskin panostavat tälle, tähän, tämän sektorin tutkimukseen. Ja olisi hyvä saada yhtä, yhteys näihin tiiviimmiksi niin, että myöskin sitten kasvialustusteknologioita voitaisiin kehittää siitä se, se, me, tämmöinen atmoponic järjestelmä, joka on peräisin Berliinin yliopistosta. Minä tässä tämä järjestelmä siinä on myöskin tätä vesiviljelyä, paitsi kasviviljelyä tutkiselvitetty. Nämä asiantuntijat ovat siellä mm, aktiivisesti toimijoina tässä järjestelmässä on äh, äh, kyse, kyse tällaisten äh, esimerkiksi makeaveden kalaviljelylaitosten perustaminen yhtäältä ja toisaalta sitten suljetus, suljetun kierron järjestelmässä tässä vesi, mikä myös vesiviljely, siis vesi näissä, näissä vesiviljelylaitoksissa sitten puhdistetaan mekaanisesti ja biologisesti ja niillä sitten kastellaan ympäri lähellä olevat puutarhat ja, ja, ja tällä tavalla puutarhaviljelijät saavat sitten tämän veden, ottavat sen kasteluveden talteen ja puhdistavat ja toimittavat edelleen sitten uudestaan tähän vesiviljelyyn, niin tämä kieto pysyy suljettuna. Tässä on myöskin tällainen aurinkovoimalla tai sitten jollain pien, pienvoimalla. Jos, jos ajatellaan tällaista paikallista elintarviketuotantoa, kaikki te neljä olette tehneet hyvin selväksi, että te haluatte tässä painottaa tätä alueellista viljelyä. Ja tällä järjestelmällä sehän se onnistuu erinomaisesti Äh, tässä on vähän, vaikka tässä, tässä on kysymys siis lähes, ää, äh, lähes suljetusta ää, äh, järjestelmästä, se ei lisää sitten veden kulutusta, ei myöskään sitten edellytä ää, edellytät mitään ää, vaikkapa antibioottien ja lannoitteiden käyttöä. Minä, koska olen asiassa tiivisti mukana, olisin kovasti kiinnostunut, millä, millä tavalla te näette ö, äh, tämän järjestelmän mahdollisuudet ö, äh, kasvin- ja puutarhanviljelyalalla. Ö, äh, tässä on tavallaan kaksi erilaista tulonlähdettä, jotka äh, voisivat tällä viljellä kiinnostaa yhtäältä tämä äh, kasvin äh, viljely ja kauppa ja toisaalta sitten vesiviljelyn käynnistäminen samoissa puitteissa. No, kiitos. Sitten edustaja Raimers. Kiitoksia. Kiito, haluaisin kiittää alustajia. Olette hyvin kattavat esitykset. Oli mielenkiintoista kuulla näistä eroavaisuuksista, kuinka isossa Britanniassa on tuotannon kovinkin tappiollista, mutta että toisaalta sitten tässä tuoteorganisaatioiden vahvistaminen, tuotejärjestöjen vahvistaminen ollaan oikealla tiellä. Ja myöskin sitten estää sitten se tällaisen dominoivan aseman ää, muodostuminen joidenkin tuottajien osa, osalta. Eli tässä Äh, tavallaan tässä pitää löytää tasapaino sitten äh, suurtuotannon ja pientuottajien välillä. Sitten oli myöskin äh, mielenkiintoista kuulla tätä, mitä vihannes- ja puutarhatuotanto, hedelmien ja vihannesten tuotanto voisi sitten tuoda sellaista lisä, lisäarvoa yhteiskuntaan enemmänkin kun se voidaan mieltää vähän läheisemmäksi, kun näitä tuotantoa pisteitä on, on paikallisesti. Äh, niin ikään äh, äh, haluaisin tietää, meillä on niin tämä suuri terveyspaketti, keläin- ja kasvinsuojeluturva terveyspaketti edessämme. On, me voisimme tietysti tätä asiaa katsoa vähän eri silmiin kuin tätä muuten puhdasta maan, maanviljelyä, maanviljelyä maataloutta ja tässä on omat erityispiirteensä. Olisi kiinnostavaa kuulla, eh, millä tavalla eh, te suhtaudutte esimerkiksi karanteenimääräyksiin, jos te olette myöskin tällaisen eh, ensimmäisenä ilmoitatte tällaisista karanteeniuhista, voitte, miten sitten on järjestetty siinä tämä vastuunkanto ja taloudellisten seuraamusten kantaminen sinne, että tuleeko sitten tuottaja rangaistuksi näin taloudellisiin menetyksiin Eh, mutta toisaalta taas sitten, jos hän äh, voi näitä karanteenimääräyksistä äh, äh, ilmoittaa varhaisessa vaiheessa, niin voisiko hän sitten välttyä kenties sitten tällaiselta yleiseltä rangaistukselta ja, ja sikälti hyötyä siitä, että hän estää alan tai sektorin jonkun osan laajemman vahingoittumisen. No niin, sitten edustaja Hoisling. Ei voi. Kolme konkreettista kysymystä. Saksan eh, edustaja viittasi eh, lopuksi eli näihin se, sen Eli, eli tämä kaikki on hyvin eh, byrokraattista tämä toiminta. Oletteko te pyrkimässä jonkinlaisen parannuksiin vai riittääkö, että, että siellä, siellä on valittu teille oma erityislukunne? Sitten äh, tämä äh, kestävä kehitys ja parempi ympäristönsuojelu ovat kaikkien huulilla, mutta äh, siltä osin olen aika kriittinen brittiedustaja puheenvuoron kohtaan. Hän totesi, että tässä on ajauduttu tällaisella ideologiselle ideologisen vastustuksen rinjalla. Onko teillä sitten joku konkreettista kerrottavaa tästä kemiaan osuudesta? E, jos olen kriit- kriittinen, niin vaikka käy liikaa, e, käyty liikaa keskustelua näistä raja-arvoista pelkästään. Ja e, se, että miten paika, pa, paikalliset viljelijät eivät voi jatkuvasti tai tuotteet koko ajan voi pitäytyä näissä raja-arvoissa. Onko tämä sitten tällainen ää, ää, ja asia, joka, joka otetaan siellä vakavasti. Onko tuolla tarkoitus sitten pyrkiä vakavissaan näiden kemiallisten aineiden käytön vähentämiseen. Ja kolmanneksi tämä kolmansien maiden tuotanto jotka eivät ole mitenkään vertailukelpoisia eurooppalaisten olosuhteiden kanssa, jos ajatellaan vaikka tätä työvoiman osuutta ja panostusta täytyy olla aika huole, huolella muotoilla nämä seikat, kun ajatellaan tätä tuontia Eurooppaan, niin heikäläisistä olosuhteista. Mit, mit, mitä mieltä te olette siitä ja millä tavalla Euroopan unioni voisi voisi löytää ratkaisua, ratkaisu tähän niinkään nimenomaan ajatellen sitten työ, työvoimaa, eurooppalaista työvoimaa, ettei sitä ratkaisua tehdä niiden kustannuksella tai sen kustannuksella. Kiitoksia, herra Mato. Kiitos, haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Voin yhtyä suurin osaan siitä, mitä täällä on sanottu, erityisesti mitä espanjalaiset kollegat sanoivat. Ja aion nyt ihan lyhyesti mainita kaksi asiaa ei voida puhua koko alan tulevaisuudesta yleensä, jos emme ryhdy toimiin tulevaisuuden takamiseksi, jos meillä on olemassa voimavarat ja lainsäädäntö, mutta emme kuitenkaan sitten varmista täytäntöönpanoa. Teorian yksi asia ja suuret hienot julkilausumat ja sanat, mutta toinen asia on sitten käytäntö, jokapäiväinen työ, tuottajat siellä joutuvat kärsimään ja tulevaisuus tuntuu aika lailla synkältä. Minä haluaisin mainita yhden näistä, eli tomaatin. Tomaatti on Kanarian saarella hyvin tärkeä vihannes ja sen tilanne on hyvin vaikea. Jos emme ryhdy toimiin, niin sen tulevaisuus on vaarassa. Täällä on puhuttu sopimuksessa on puhuttu vastavuoroisuudesta, mutta sopimukset on todellakin pantava täytäntöön. Ja toimittaa niiden mukaisesti on puhuttu vastavuoroisuudesta. Tämä on ihan hyvä asia, mutta en mene edes näin pitkälle. Jos on päätetty kiintiöistä, niin sitten niiden pitää toteutua, ja jos on olemassa tuontihinnat, niin ne, niiden on toteuduttava. Tietysti tilanne on parantunut, mutta takaako tämä järjestelmä sen, että kaikki tämä todella käytännössä toteutuu? Sitten eräs tärkeä seikka, jos ajatellaan komissio ja eri toimielimiä, varmistavatko ne omalta osaltaan sen, että sääntöjä noudatetaan? Voidaan puhua paljon hedelmävihdoista alan tuo tulevaisuudesta, mutta jos emme jokapäiväisessä työssä varmista sitä, että lainsäädäntöä todellakin noudatetaan, niin eipä tässä kovinkaan paljon tulevaisuudesta voi puhua. Meillä on vain yksi seikka tehtävänä, jota voimme helposti tehdä, mutta emme tee. Meidän pitää suojata oma tuotantomme. Kiitos. Kiitos näistä äh, kommenteista. Nyt pyytäisin sitten vierailtamme lyhyesti vastaamaan näihin kysymyksiin. Äh, äh, lähdetään purkamaan tätä kysymyssumaa kenties samassa järjestyksessä, missä esi- esinyttekin. Eli herras äh, Snell, ei, mutta... Vastaisin lyhyesti Rova Ajusolle, maan naiselleni. Hän otti esille nämä operatiiviset varat ja hehtaari tuet, pinta tuet. No tässä on yksinkertainen vastaus kyllä molempiin. Toimenpideohjelmat ovat keskeisiä tuottajajärjestöille ja kuten sanoin omassa puheenvuorossani, tämä koskee erityisesti sitä, että niiden pitää suuntautua investoihin, sillä tätä kautta voimme innovoida ja meistä tulee kilpailukykyisiä markkinoilla. Mutta tämän lisäksi uuden YMPn myötä suorin tukiin voidaan ottaa mukaan myös hedelmää vihannestuotanto. Ongelma, joka tulee esille, on nyt se, että tämä toimivalta kuuluu nyt kullekin jäsenvaltiolle, niin mitä sitten tapahtuu, jos esimerkiksi joku vihannes, jota tuotetaan Espanjassa, ei saa tukea, mutta kuitenkin jossain muualla Euroopassa tuottajat saisivat tukea sen tuottamiseen. No tämä vääristäisi tilannetta, eikä muuta. Kiitos. Um, <clears throat> yeah, I, I, I can't even niin en voi edes lähteä kommentoimaan tätä vesiviljely, kala ja kasvi idea Kuulostaa hienolta kylläkin. Mitä sitten tulee näihin suojelu, kasvinsuojeluun mm, ja siinä käytettiin kemikaaleja. Me Isossa Britanniassa käytetään yhä vähemmän sitä. Me käytämme tuotteita entistä vähemmän me ainoastaan siinä tapauksessa, että se on aivan välttämätöntä tällä integroidulla tuholaistorjunta mm, tavalla Britanniassa, niin kuin kautta, niin kuin kautta Euroopankin on mm, käytäntönä tieteen näyttörjömaa tutkimusta ei kannata väheksyä tältä osin. Haasteemmehan ovat melko yhdenmukaiset kautta koko sektorin ja mantereen tai EUn että tämä alueellinen kehitysalue, lähiruoka-ajatus on erittäin kiinnostavaa. Tämä tuotantoketju, kysymykset, kaikki niihin viittasivat. Tutkimustuotekehitys on yksi olen, olennaisemmista seikoista. Remed on yksi tässä kaikkein lupaavin tie tärkein viesti minulta teillä tällä on, että me olemme erittäin tärkeä sektori, vähätelty, kenties turhaan vaiettukin. Meidän pitää edelleen jatkaa hedelmien ja marjojen terveellisyysväittämien levittämistä suureen ääneen. Siis tämä, näiden tuotteiden kulutus lisää kansanterveyttä kautta Euroopan, ja se on se kaikkein tärkein viesti, jonka tänne tänään haluan jättää. Kiitos tästä. Sitten herra Donaat, olkaa hyvä. Niin- Keskustelu on ollut erittäin mielenkiintoinen, ja kuulin kollegoilta samanlaisia asioita, samanlaisia ongelmia ja ratkaisuja, aivan kuin olisimme jakaneet samat ongelmat. Vastaan lyhyesti espanjalaiselle eh, parlamentin edustajalle eh, tuista. Mielestäni on erittäin tärkeää, että näitä tukia jaetaan kaikille, myös yrityksille, jotka eivät eh, välttämättä toimi markkinoilla. Ja markkinoita kuitenkaan pitäisi vääristää näillä tuilla. On erittäin tärkeää minun mielestäni, että on olemassa jonkinlainen väline Ehkä se voisi olla joku pankki, ei mikään kaupallinen pankki, vaan tällainen rahoituspankki, joka edistäisi meidän haluamamme Eurooppaa. Minä puhun italialaisena että meillä pitäisi olla tällainen pankki, joka rahoittaisi, antaisi tukia, jotka kohdistuisivat ad hoc-hankkeisiin ja tällä tavalla voitaisiin luoda tällainen niin me onnistunut tulevaisuus. Ehkä tämä näkemyksen on liian kaupallinen, niin pyydän sitä anteeksi, mutta puolet Euroopasta on erittäin suurissa vaikeuksissa, erityisesti tuotantoala, ja maatalous nähdään uutena mahdollisuutena. Eli investointeja, jotka sitten edistävät työllisyyttä, ja tämä voisi sitten tuoda hyvinvointia, ei ainoastaan meidän kehollemme, terveydellemme, vaan ihan tarkoitan myöskin sosiaalista hyvinvointia, yhteiskunnallista hyvinvointia. Kaikki puheenvuorot olivat eri, erinomaisia. Olisimme voinut keskustella pitempäänkin, jos aikaa olisi enemmän. Mutta vielä tuosta kestävästä kehityksestä. Minulla on sellainen ajatus, että meillä on vain yksi maailma ja meillä on velvollisuus säilyttää ja suojella sitä. Ja meidän kaikkien tahoilla on tehty suuria edistysaskeleita, otettu suuria edistysaskeleita ja olemme pyrkineet vähentämään saastuttavia elementtejä. Meidän täytyy kulkea tähän suuntaan myös yhtenäisillä projekteilla ja edistäen puhtaita energiamuotoja, tuulienergia, aurinkoenergia, kaikkia, energia, kaikkia energiamuotoja, jotka eivät saastuta. Kiitoksia kaikille kutsusta tähän erittäin mielenkiintoiseen keskusteluun. Kiitos. Kiitoksia ja sitten herra Scholz lopuksi, olkaa hyvä. Äh, haluaisin äh, äh, aloittaa tästä vastavuoroisuudesta. Sitä kannatamme, on selkeää, että sitä kannattaa edellyttää. Ajat meiltä esimerkiksi Venäjältä tuotteiden tulvaan joutuneet sitten vastata tällaisella kaupparajoitteella, poikatilla. Miten sitten nämä keskinäiset vastavuoroiset hyväksynnät vähim, vähim, vähän tai pienessä määrin käytettävät suojeluaineet, torjunta-aineet, niin kuin enemmän valiokunnassa on edellytetty. Siihen voimme myönteisesti myöntyä, että nämä ympäristölle koituvat haitat muodostuisivat mahdollisimman vähäisiksi mitä herra Hoislingin kysymykseen meidän täytyy tähän vastata myöntävästi, sillä tiedämme, että ongelma on olemassa, mutta ei se ole ihan edeltä kuitenkaan näiden torjunta-aineiden sellaista kauttalinjan tapahtuvaa vähentämistä. Siinä tietenkin koko, me olemme jatkuvasti olleet yhteydessä ympäristönsuojelujärjestöjen ja muiden, muiden kanssa pyrkiessämme sulkemaan porsa, su, reikiä lainsäädännöstä ja sitten ajatellen myöskin näitä pienviljelijöiden tilannetta ja heidän tarvetta. Tämä Aquaponics-järjestelmähän on mielenkiintoinen. Tässä on uusia seikkoja, joita voidaan yhdistää toisiinsa. Sitä yritin omassa puheenvuorossanakin todeta, että monta, monta seikkaa kytketään yhteen ketjuun, tuotantoon, tuotantopalvelu, jälleenmyynti, näin poispäin Eh, eh, eh, saksalaisten ja hollantilaisten kanssa me, me olemme tällaista, tällaisia järjestelmiä kehittäneet ja tämä on, on kokonaan, avaa kokonaan uudet mahdollisuudet näiden tuotantonhaarojen haarojen yhdistämiseksi. Mitä sitten tulee näihin, näihin lainsäädäntöön, niin kuin herra Hoislinkin totesi, jos me haluamme var, var, varmistaa se, että, että, että, että, että, että kaikki, kaikki ää, ää, olemassa olevat lajikkeet voidaan sitten ää, jatkojalostaa tai niitä voidaan kasvattaa turvallisesti. Siinä on to, toki byrokratia moneen, moneen otteeseen todetusti tiellä. Se on erittäin olennan, olennainen seikka, mutta ei sitä varmaankaan voida kokonaan purkaa, mutta on se, on se kuitenkin siinä jatkuvasti riesana, ja se voitaisiin kesku, ke, keskustelussa vielä sitten puuttua. Tämä karanteenikysymykset, niin kuin edustaja Aimer totesi, se on aivan olennainen seikka, jos ajatellaan ilma, ilmastonmuutosta. Me olemme jatkuvasti joutuneet törmäämään tähän ongelmaan, se on aina riesanamme että tässä, ja tällainen kriisirahasto on tarpeen tällaisen taustatueksi, niin sitä kautta voidaan sitten varmistaa vaarassa olevien yritysten elinkelpoisuus ja elinehdot jatkossa mitä hoisin mainitsin näistä kolmansien maiden tuotannosta, ja koska huomioida sieltä sitten siihen liittyvät työsuojelu- ja sosiaaliset ulottuvuudet myöskin, että esimerkiksi Tanskan ja Hollannin, Hollannin kanssa tästä on keskusteltu yhdessä. Me haluamme kaikilla sektorilla, paitsi sitten äh, näiden leikkokukkien tuotannossa, myöskin äh, äh, hedelmien ja vihannesten tuotannon osalta. Se on erittäin tärkeää ottaa huomioon tätä kolmansien maiden tuontia ajateltaessa. Kiitos näistä mielenkiintoisista alustuksista. Nyt sitten haluan antaa esittelemme tilaisuuden loppupäätelmiin. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tämä aamupäivä on ollut todella mielenkiintoinen. Haluaisin kiittää kaikkia neljää puhujaa siitä, mitä meille ovat tänään kertoneet. Minun suuri haasteeni on nyt todella huomioida kaikki kuultu meidän mietinnössämme. Teen mielen yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa, jotta voidaan saada aikaiseksi jotain sellaista, joka voi todellakin edistää puutarhaviljelyä on olemassa muutama seikka, jota pidän erityisen oleellisena, jota mielestäni pitäisi korostaa. Ensinnäkin se, että tutkimuksesta ja kehityksestä tehdään jotain käytännöllistä viljelijöiden osalta. Eli tässä pitää tämä e, rakokura umpeen. Pitää miettiä sitä, miten tiede vaikuttaa todellakin kentällä. Tämä on tärkeä Sitten toinen asia, joka erityisesti yhdistyneessä kuningaskunnassa on oleellinen, ja tämä liittyy siihen, mitä saadaan puutarhaviljelystä houkutteleva ala nuorille. Minä olen monta kertaa törmännyt siihen, että ihminen ryhtyy puutarhaviljelijäksi, jos ei minkään muuhun kykene tai muuta löydä. Ja tämä on todella traagista, sillä puutarhaviljelyyn liittyy todella mielenkiintoisia uramahdollisuuksia ja olisi hyvä, jos Euroopasta käsiin jollain tavoin edistäisimme tätä niin, että voitaisiin eh, antaa pontta tälle eh, toimialalle. Se on todellinen uramahdollisuus nuorille. Ja sitten lopuksi puheenjohtaja haluaisin sanoa, että on oikein mukavaa, että valiokunnan delegaation tulossa West Midlandsin alueelle yhdistyneeseen kuningaskuntaan teistä täällä tulee yksi, kaksi, yksi tai kaksi mukaan ja siellä sitten tutustumme aika moneen seikkaan, jotka tänään ovat olleet esillä puutarhaviljelyn osalta sekä hedelmä- että vihannestuotantoon liittyen että eh, leikkokukkien osalta. Eli jatkamme ensi viikolla taas. Niin, siinäpä teillä onkin haastetta kyllikseen kuten todettu, hedelmien ja vihannesten osalta e, emme ymmärrä tämän alan moninaisuutta, monipuolisuutta. Niitäkin on tosi monta lajiketta olemassa ja tuotanto on su- suuremmoisen kiinnostavaa. Se, se vaatii hyvät, hyvän infrastruktuurin ja esimerkiksi niiden, näiden elintarvikkeiden rooli päivittäisessä ruokavaliossa on erinomaisen tärkeä ja myöskin hyvin työvoimavaltainen sektori ja se tarjoaa töitä, kuten sanottu, monille ihmisille. Ja mahdollistaa myöskin äh, pientilojen elinkelpoisuuden. Ja puhutaan tällaista elintarvikeketjusta laajemminkin, jossa tuottavat tuottajat voivat äh, myydä tuotteitaan suoramyynnissä. Ja me tiedämme, että tuotannon, tuotanto- ja tuottajajärjestöjen rooli tässä on olennainen. Laatuhan on erittäin tärkeää myöskin, kun ajatellaan tätä, tätä sektoria. Siinä on koko joukko haasteita edessämme, puhumattakaan näistä kasveista ja muista. Olen hyvin tyytyväinen, että anteekelaisten käsissä ja esittelijään loppukaneetit olivat oikein mielenkiintoiset tässä tämän aamupäivän ja päivän ohjelmamme sitten olikin. Haluan vielä kiittää esittelijämme, että tämä kuulemistilaisuus on saatu järjestämään Tiedäkseni seuraava valiokunnan kokous on toinen syyskuuta. Onko muita mahdollisesti esiin tulevia asioita? Ellei näin ole, haluan sen päättää tämän kokouksen. Ja koska tämä on nyt viimeinen kokouksemme ennen kesälomia, haluaisin samalla toivottaa teille erinomaista kesälomaa koska syyskuussa energia, kaikki energia on tarpeen, koska työt, työtaakka on raskas, joka meidän edessä. Tiedätte, mistä puhun. Erinomaista kesää nähdään syyskuussa.